Cari colleghi, buongiorno. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Kiitos, että olette ajoissa paikalla. Nyt muutama lyhyt puheenjohtajan ilmoitus, mutta varmasti jo tiedättekin tästä, koska eilen ja tätä vähän ilmaisinkin. Eli Keskustelu kenraali Morjonin kanssa, joka oli tarkoitus pitää tänä iltapäivänä, on peruutettu, koska Ranskassa ja Belgiassa on rautatielakko ja tämä tapaaminen on siirretty 10.11. pidettävän kokouksen kello 16.30. Ja tuolloin paikalle tulee myös kollega Berman, joka on nimetty Euroopan unionin vaalitarkkailumission johtajaksi vaalien toiselle kierrokselle, jonka joka on kuitenkin, kun te tiedätte, peruutettu, koska Hamid Garsan vasta ehdokas Abdullah Abdullah on vetäytynyt vaalista. Mieluummin nyt sitten en uhraa koko tämän iltapäivän kokousaikaa aivan hukkaan, vaan kohta 13, joka on rahoitusvälineen perustaminen – teollistuneiden maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten, niin sen voisi ottaa tämän aamun esityslistan kohtiin, joka on tänään viimeinen kohtamme aamulla. Kuten tiedätte, Tsekin tasavalta on ratifioinut Lissabonin sopimuksen ja tämän myötä sopimus käytännössä astuu voimaan, joten komissaari jäsenten ja korkean edustajan nimitykset ovat tulossa vuoden loppuun mennessä ja meidän valiokuntamme, ulkoisen valiokuntana, on suoraan mukana järjestämässä tiettyjä komission jäsenehdokkaiden kuulemisia. Laajentumiskomissaari, kehitysyhteistyö, ulkomaankauppa ja tietenkin ennen kaikkea komission varapuheenjohtajan eli korkean edustajan kuulemisessa. Hänestä puhutaan nimellä Euroopan unionin ulkoministeri, joten hän, hänen toimensa liittyvät suoraan meidän valiokuntamme toimiin. Ja kun salkuista päätetään, niin kuulemisia järjestetään Strasbourgissa, esimerkiksi juuri ulkomaankauppa ja kehitysyhteistyökomissaarin kanssa. Ja sitten sen jälkeen joulukuussa AFET pitää kokouksen, jossa kuulemisia jatketaan. Ja saatte nämä päivämäärät mahdollisimman pikaisesti mutta voisitte jo merkitä ylös perjantain 4. joulukuuta, jonka puheenjohtajakokous on merkinnyt komission varapuheenjohtajan eli korkean ulkopoliittisen edustajan kuulemiseen. Sen voitte merkitä siis ylös. Nyt siirrymme ensimmäiseen tämän päivän esityslistan kohtaan. Siellä on puheenvuoro. Atkins, olkaa hyvä. Chairman, Puheenjohtaja, mitä tulee näihin hallintojärjestelyihin, niin varmasti olette tietoinen siitä, että aika lyhyt aika on, jos kerrotte nyt, että meillä on kuulemistilaisuus perjantaina, se nyt ei välttämättä sovi kaikille edustajille, joilla on omissa vaalipiireissään erilaisia sitoumuksia ja muuta. Ja varmasti te olette samassa asemassa. Minulla on sellainen sopimus tuona päivänä, josta en voi luistella. Siis onko mitään mahdollista, mahdollisuutta muuttaa tuota tuota päivämäärää. E tässä olet aivan oikeassa. Ja se, että täällä nyökyttelin, oli siksi, että olen juuri yhtä mieltä tässä asiassa. Viikon ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä meillä on usein vaalipiireissämme omia tehtäviämme, mutta vaihtoehtona olisi se, että emme tapaisi komission varapuheenjohtajaa lainkaan ennen kuin hän aloittaisi työnsä. Joten jos tässä nyt pitää valita tavallaan kahdesta pahasta, niin valitaan sitten se pienempi paha. Ja tämä päätös on todella tullut puheenjohtajakokoukselta. Siihen minun on suostuttava. Howitt äh, ja sitten Posselt. Pieni hetki vain järjestyksessä. Näin ensin Howittin pyytämän puheenvuoron ja sitten Posselt.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 va bene, io ho, eh, raccolgo queste, eh, anche se ci sono alcune eh, versioni eh, di vocabolario. Niin, vaikka joskus äh, voi käyttää kumpaakin maskuliinia ja feminiiniä. Italiassa näitä sanoja on paljon. Lehti voi olla maskuliini tai feminiini ja tiikeri on pelkästään feminiini. No niin, nyt Posselt. Posselt, prego.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 kaikille parhaiten sopivin päivä, niin tätä on kyllä pohdittu. Ja on muiden komission jäsenehdokkaiden kuulemisia, jotka eivät sovi täysin yhteen muiden velvoitteidemme kanssa, joten perjantai jäi vapaaksi. Olen pahoillani. Emme ole löytäneet tämän sopivampaa ratkaisua voimme jatkaa nyt sitten esityslistalla. Kohta seitsemän päätöslauselma esitys Kroatia koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta. Ja Svoboda on käynyt vierailulla Kroatiassa ja Sloveniassa. Hän voi pitää alustuspuheen. Olkaa hyvä. Presidente, uh, ich möchte eigentlich nur auf einige wesentliche Punkte aufmerksam machen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 immuniteetti poistetaan, on sellainen signaali siitä, että tavallaan jotkut henkilöt ovat lain yläpuolella. Ja minun mielestäni täytyy hyväksyä, että kaikki rikolliset on tuotava tuomioistuimen eteen. Toisekseen me olemme huomanneet, että kansan joukossa Äh, halu liittyä äh, EU:hun ei välttämättä ole niin suuri kuin sen pitäisi olla ja sen vuoksi täytyisi myös keskustella enemmän siitä, äh, mitä liittyminen tuo mukanaan. Me olemme puhuneet eri yhteiskunnallisten ryhmien kanssa, muun muassa kirkon kanssa, joka on kritisoinut Kroatian mahdollista liittymistä hyvinkin tiukasti. Ja esimerkiksi tämä asenne siitä, että me joko lähdemme täysillä mukaan tai sitten ei liitytä ollenkaan. Sitten yhteistyöstä Haagin rikostuomioistuimen kanssa. Siitä puhuttiin jo eilenkin. Heillähän on tällainen erityinen task force-ryhmä. Kroatian hallitus on kutsunut herra Pameltsin Öö, ja pyytänyt, että tästä task for, tähän task force-ryhmään lähetettäisiin ihmisiä myös eri jäsenvaltioista, niin että voitaisiin tarkkailla sitä, millä tavalla Kroatia toimii tämän ICTYn asiakirjan mukaisesti. ICTYn menettelytavoista Jotkut äh, jäsenvaltiot äh, äh, ovat lähettäneet asiantuntijoita tähän task force-ryhmään arvioidakseen vastaako tämä task force tarkoitustaan ja työskenteleekö se optimaalisella tavalla. Ja minun mielestäni tätä Kroatian hallituksella tämä kutsua tulisi noudattaa. Kroatiassa ei oikein ymmärretä sitä, että yhtäältä kritisoidaan, että ne tekevät liian vähän, ja sitten toisaalta kun he sitten pyytävät, että lähettäkää meille asiantuntijoita, jotka auttavat meitä tässä työssä, niin me sanommekin, että ei, näin ei tehdä. Sen vuoksi meidän täytyisi löytää tässä kultainen keskitie. Pakolaisten paluu. No, tässä on avoimia kysymyksiä ihmisiä, jotka palaavat takaisin, joilla ei välttämättä ollut mitään omaisuutta, vaan he asuivat jossain julkisissa asunnoissa, miten he nyt pärjäävät, kun heillä ei sitä asuntoa ole eikä omaisuutta. Mutta Kroatia on varmasti tehnyt hyvin paljon ponnisteluita hoitaakseen tämän asian. Mitä tulee sitten kilpailukykyyn ja talouselämään, tiedämme, että rakennus, laivan rakennustelakat, siellä on tehtävä uudistuksia siellä on tehtävä vielä äh, paljon asioita. Sen lisäksi emme ole täysin äh, vakuuttuneita siitä, että kaikki siellä tapahtuu ihan oikealla tavalla, mutta Kroatian täytyy huolehtia siitä, että äh, julkisia varoja käytetään avoimella ja hyvällä tavalla ja että siihen saadaan selkeät säännöt. Ja sitten vielä viimeinen asia liittyen alueelliseen yhteistyöhön ja kahdenvälisiin suhteisiin. Me keskustelimme eilen jo tästä äh, sopimuksesta Slovenian kanssa. Molemmat pääministerit äh, eilen onneksi allekirjoittivat tämän sopimuksen, mutta avoin kysymys on vielä tämän sopimuksen ratifiointi. Ja sitten sitten vielä sellainen asia, joka liittyy tähän listaan tai luetteloon, jonka komissio on laatinut eh, henkilöistä, jotka voisivat työskennellä tässä tuomioistuimessa, että heidän täytyy olla korkeasti koulutettuja ja päteviä ja että he ovat olleet mukana näissä sovittelumenettelyissä. Ja tämä teksti eh, tästä eh, sopimuksesta Siinä sanotaan to establish Euroopan komission puolelta. Ja mikä on myös hyvä, on se, että Kroatia on tehnyt aloitteita solmia rajaepäselvyyksiä myös muiden naapureiden kanssa, Serbian ja Bosnia-Herzegovinan kanssa. Kroatia on nyt käynyt kahdenvälisiä keskusteluita niin, että asiat saataisiin ratkaistua. Joten toivon todellakin, että nämä meidän kannaltamme tärkeät alueellista yhteistyötä koskevat asiat saadaan ratkaistua ja samoin kuin myös nämä kahdenväliset ongelmat niin, että tämä saataisiin hoidettua neuvotteluiden äh, loppuun mennessä. Minun mielestäni voisi olla täysin mahdollista, että nämä neuvottelut voidaan viedä päätökseen ensi vuoden puolivälissä tai ensi vuoden loppuun mennessä, mikäli Kroatian hallituksen ponnistelut ovat menestyksekkäitä ja vielä avoimet, avoimena olevat kysymykset saadaan ratkaistua. Minusta me emme voi antaa mitään tarkkoja päivämääriä, mutta tavoite kuitenkin. Ja ratifiointimenettely kestää kuitenkin varmaan vuoden puolitoista. En ole sitä tähän kirjannut, mutta joka tapauksessa äh, jäsenyys voisi sitten olla todellisuutta 2012, mutta että ensi vuoden aikana vietäisiin päätökseen nämä neuvottelut. Ja se olisi mahdollista, mikäli Kroatia ponnistelee. Grazie, onorevole Svoboda. Solo una precisazione, poiché... Kiitos. Vielä yksi tarkennus vain, koska te viittasitte tähän jaettuun tekstiin. Tämä on väliaikainen päätös, koska lingvistijuristien läpikäymä teksti annetaan teille yhdessä käännösten kanssa. Eli voi olla, että tämä huomionne korjaantuu nyt sitten tätä kautta. Nyt puheenvuoro on pyytänyt Posselt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollega Svoboda jälleen kerran selkeistä, selkeästä ja erinomaisesta mietinnöstä. Näin haluaisin vedota kaikkiin uusiin kollegoihin tässä valiokunnassa ja parlamentissa haluamme, että mietinnöt pysyvät selkeinä, tiiviinä, ei niin, että kaikkea vedetään mukaan tekstiin, koska meillä on Albertinin puheenjohtajamme puite, mietintö, joka koskee strategiaa ja mm, sitten mitä tulee useisiin valtioihin, niin tähänkään ei saa ottaa liikaa eri kysymyksen mukaan, vaan todella keskittyä juuri Kroatiaan. Ja näin tässä mietinnössä tehdään esimerkin, esimerkillisesti. Ja saavutettavissa oleva maali 2010 voidaan selvästi kirjoittaa tähän, kirjoittaa tähän mietintöön ilman, että se nyt on suoraan sitoa, mutta emme saa myöskään herättää vaikutelmaa Kroatian suuntaan siitä, että täällä epäröidään. Svoboda viittasi myös kasvavan euroskeptisyyteen. Tähän on kaksi syytä. Kroatian hallituksen ponnistelut eivät onnistu niitä yksin sivuuttamaan – meidän täytyy kuitenkin osoittaa, että emme halua viivyttää neuvotteluita. On selvää, että kriteerit pitää kuitenkin täyttää. Ja sitten kohta G, siinä puhutaan jatkuvuudesta, mutta ehkä tästä voidaan vielä keskustella. Ja sitten mielestäni on toinen kritiikkiin liittyvä kysymys, eli se, että Kroatian kohdalla käytetään muita kriteereitä kuin muiden valtioiden kohdalla. Esimerkiksi mitä tulee pakolaisten kotiin paluuseen. Kävin eräällä alueella ja sain kuulla, että pakolaiset ovat palanneet koteihinsa. Ja jos tilannetta verrataan muihin naapurivaltioihin, niin tilanne on täysin erilainen Kroatiassa kuin muissa valtioissa tällä alueella, ja tämä täytyy tehdä selväksi. Ja sama pätee myös yhteistyöhön ICTYn kanssa. meidän pitää mielestäni tukea tätä task force-ryhmää, mutta suoraan sanottuna minusta tuntuu, että jotkin jäsenvaltiot haluavat hyvittää virheen Kroatian haitaksi kun vuonna 1991 tehtiin tiettyjä virheitä. Kaikki valtiot tekivät tuolloin virheitä, mutta nyt tätä yritetään tavallaan liikaa hyvittää. Ja tästä keskustellaan Kroatian julkisessa mielipiteessä hyvin paljon. Meidän täytyy tunnustaa Kroatian ponnistelut ja jos ajattelemme, että Vladicista ei juurikaan puhuta, hänet, tätä asiaa laiminlyödään. lyödään mutta jos otamme kaikki asiat liikaa tarkasteluun, voi syntyä yksipuolisuuden vaikutelma. Eli meidän täytyy käsitellä asioita hyvin herkästi, näin Svoboda tekeekin, ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa kaikki neuvotteluluvut avataan ja saatetaan päätökseen viimeistään ensi vuoden puolivälin mennessä. Tämä on linja, jota haluaisin ehdottaa. Kiitos vielä kerran kollega Svobodalle. Tämä mietintö on äärimmäisen tasapainoinen, kriittinen, mutta myös sopiva määränpään tarkkailuun. Kiitoksia Posselt. Te puhuitte siitä, kuinka tarkkaa työtä esittelijä on tehnyt ja nyt vetoan seuraaviin puhujiin. Meillä on aikaa kello 11 asti käsitellä näitä kolme raporttia. Ja antaisin teille kolme minuuttia puheaikaa, eli pitäytykää siinä. Katsin ensin. Toivottavasti korkeintaan kolme minuuttia siis. Grazie, presidente. Rad bi tudi sam iskreno čestitev kolegi Hanesu Svobodi. Haluaisin onnitella kollega Svobodaa tästä päätöslauselma luonnoksesta. Hän osoitti, että hän ei ainoastaan tunne tätä aihe kokonaisuutta, vaan hän on myös parlamentin jäsen, joka ottaa asiat vakavasti ja tuntee koko Balkanin hyvin läpikotaisin. Haluaisin viitata myös siihen, mitä Posselt sanoi, ja viitata siihen, mitä eilen tuli esiin että siitä huolimatta, että Slovenia ja Kroatia ovat allekirjoittaneet sopimuksen, elämme nyt kriittisessä vaiheessa. Ratifioinnin taakse pitää saada tietenkin myös vastaava enemmistö ja siksi meidän täytyy tehdä selväksi se, että Kroatialla on oikeus käyttää aikaa siihen, että se löytää tämän enemmistön ja saa konsensuksen opposition ja hallituksen välille ja valmistaa myös julkista mielipidettä. Sitten kohta G, jossa puhutaan siitä, että neuvottelut pitäisi saada päätökseen vuoden 2010 puolivälin mennessä, ei ole mielestäni sopivaa. Mielestäni on vaarallista mainita päivämääriä, koska niissä on usein vaikea pitäytyä. Yleisempi muotoilu olisi parempi, eli sanotaan että mahdollisimman pian. Kroatian pitää itse sanoa, milloin mikäkin asia on mahdollinen. Ja jos sanomme jonkin päivämäärän, niin silloin se voidaan kokea pakottamiseksi EUn taholta. Toivomme, että neuvottelut saatetaan päätökseen mahdollisimman pikaisesti. Jos tämä tapahtuu sitten kuukautta myöhemmin, niin on parempi välttää mitään tiettyjä päivämääriä. Sitten kohta 27 suosittelisin Svoboda, että tässä aivan oikein viittaatte niihin tehtäviin, jotka Kroatian täytyy vielä täyttää seuraamiskysymysten kohdalla. Tämä on hyvin hankala kysymys, monen välinen sellainen, mutta tämä pätee sekä Kroatian että myös muihin Länsi-Balkanin maihin, myös niihin, jotka eivät ole vielä ehdokasvaltioita. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys kaikille. Ja sitten eräs toi, toinen Kroatian liittyvä käytäntö, eli se, että ensin tuomioistuin tuomitsee sotarikoksesta syytetyn ja sitten tämä henkilö katoaa, vaikka Bosnian ja on siellä sitten turvassa. Ja vielä viimeinen sana siihen, mitä Svoboda sanoi. Peruskirja kysymys pitää ottaa tässä esiin, koska se on omaisuuden palauttamisessa suurin este, jos ei ole täydellinen. Kiitos. Seuraavaksi Brock, EPPn koordinaattorina. Herzlichen Dank. Äh, ich äh, möchte auch den Kollegen Svoboda. Kiitos. Minä onnittelisin kollega Svobodaa myös hänen mietinnöstään ja iloitsen siitä, että Tukholmassa saatiin aikaan tämä äh, sopimus ja sen allekirjoittaminen. Ja toivon, että tämä ei nyt johda uusiin ongelmiin. Meidän täytyisi päästä tilanteeseen, jossa tällaisia kahdenvälisiä kysymyksiä ei tehdä perustaksi, kun päätetään jäsenyydestä Euroopan unionissa, vaan että jäsenyyttä EU:ssa käytettäisiin siihen, että saadaan aikaan yhteinen ratkaisu. Muuten tätä seuraa bussiteoria. Se, joka istuu bussissa, sanoo, minä olen bussissa, bussi on täynnä, kukaan muu ei enää saa tulla kyytiin. Ja minusta se ei ole reilu tapa kohdella toisiaan. Kroatia ei jäsenenä on ihan samassa sillä on sama oikeus vaatia asioita kuin jäsenmaalla. Ja sen vuoksi minusta meidän täytyy toimia tulevien mahdollisten jäsenten kanssa reilusti. Ja sitten tähän, mistä Possetkin puhui, tähän yhteistyöhön Iktyn kanssa. Kroatian äh, neuvot, neuvottelujen käynnistämistä äh, lykättiin sen vuoksi, että sieltä ei löydetty jotain henkilöä, jota etsittiin, joka sitten löytyykin Kanarian saarelta. Ja sitten ei löytynyt jotain asiakirjaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tämä antaa minulle sellaisen tunteen välillä, että jokaisen maan tulisi itse myös arvioida tilannettaan. Ja minusta ei ole reilua linkittää yhteen eri maiden tilanteita. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, että tällaisilla asioilla eh, ei saisi olla mikään ratkaiseva asema neuvotteluiden eh, kulussa. Kollega Svoboda sanoi aivan oikein, että korruptio, julkinen hallinto ja muut ovat kysymyksiä, joista mutta myös eilen Kroatian edustaja itse puhui, joiden alalla on tehtävä vielä edistysaskelia. Ja nämä ovat asioita, äh, jotka eivät ole ainoastaan Euroopan unionin vaatimuksia, vaan ne ovat asioita, joita siinä maassa on korjattava ja hoidettava kuntoon joka tapauksessa maan itsensä puolesta. Ja kuten kollega Svobodakin sanoi, niin pitäisi ehkäpä sanoa se myös, että maan on tehtävä tämä joka tapauksessa niin, että kansalaiset ja, ja koko yhteiskunta ei kaadu korruption syliin. Ja sen vuoksi meidän tulisi Kroatia rohkaista näissä kysymyksissä tekemään uusia päätöksiä mahdollisimman nopeasti niin, että neuvottelut voidaan viedä päätökseen ensi vuoden aikana. Grazie, onorevole Brock, la parola alla collega Pack. Kiitos. Brock, seuraavaksi Pak, kolme minuuttia. No, Elmar tässä sanoikin kaiken. Mutta ehkä voisin muotoilla tämän vielä hieman tiukemmin. Kiitos, Elmar. Yllättävää kyllä, olemme samoilla linjoilla. Ja juuri oikeuslaitos, joka uuden hallituksen jälkeen äh, sai uuden poliisi, johdon ja ministerin on tehnyt suuria edistysaskeleita, mutta tässä voidaan mennä vielä parempaankin suuntaan, mutta kuten sanoin, tässä ollaan oikealla tiellä. Ja sitten Haagin rikostuomioistuimen kanssa tehtävä yhteistyö, sitä käsitellään nyt vastuuttomasti siihen, että neuvotteluja lykättäisiin, liittymistä lykättäisiin. halua tässä nyt nimetä mitään yhtä maata, mutta täällä yksi maa aina viittaa siihen, että täyttä yhteistyötä ei vielä tehtäisi, mutta sitä tehdään. Haluan tämän sanoa. Ja kaikki ne henkilöt, jotka on pitänyt löytää, on löydetty. Ja sitten nämä asiakirjat, joita tässä vaaditaan, ovat sotaan liittyvät asiakirjat, Kroatia, jota serbit pitivät valloista vallassaan. Tämä oli salama sota, muuten ja sitä oli valmisteltu hyvin, mutta joitakin asiakirjoja ei ole ollut edes olemassa ja joitakin on tuhottu. Olen varma siitä. Ja näin hallituskin on osittain sanonut, mutta hallitus, joka ei tuolloin ollut hallituksessa ja nyt sanoo, että joitakin asiakirjoja nyt enää löydy, tai joita on tuhottu, niin voi sanoa, että niitä on tuhottu ja tätä henkilöä voidaan äh, rankaista, mutta äh, siitä, että tiettyjä asiakirjoja ei ole ollut olemassakaan, tästä ei voida ketään tuomita. Vuosi 2010 sitten tässä sanotaan selkeästi, että Kroatia voi saattaa neuvottelut päätökseen. Ja pyytäisin slovenialaiskollegoita toimimaan niin, että he eivät pyri paaviksi paavin paikalle. Vuonna 2004 annettiin alun perin mahdollisuus Kroatialle päästä, Slovenialle päästä jäseneksi ja he myös pääsivät tähän. Sitten tämä seuraamiskysymys. Älkää ottako tätä uudelleen esiin. Olette itse osa tätä aluetta Puhun tässä vain Ljubljana bank- bankasta, pankista. Pyydän, että älkää sysätkö kaikkia ongelmia naapurivaltion kontolle. Näin teidänkään kanssanne ei tehty. Kiitos. Pak seuraavaksi kolme minuuttia. Grazie presidente. Eh, resnično eh, presenečen nad žarom. Kiitos puheenjohtaja. Olen hämmästynyt siitä, miten keskustelu Kroatiasta täällä kehittyy. Välillä kriittisyys johtaa huonompaan asiaan kuin minkä on tarkoitus. Minä uskon, että tässä viimeisessä puheenvuorossa mentiin jo hieman ylitse parlamentaarisen korrektiuden ja pyytäisin, että huomenna se, että Slovenian, Sloveniassakin lähdetään totuudesta. Oli sitten kysymys tästä suksessiosta tai ei. Me olemme aina tukeneet Kroatian jäsenyyttä. Tulemme jatkamaan sitä jatkossakin, eikä tätä pidä polemisoida. Haluaisin kiittää esittelijä Svobodaa senkin vuoksi, että hänen lähestymistapansa on hyvin tasapainoinen mietinnössä sekä kehutaan että kritisoidaan, mikä on välttämätöntä. Ja jotkut kriittiset huomiot ovatkin tarkoitettuja kannustukseksi. Kroatian tilanne on huomattavasti dramaattisempi kuin mitä me eilen kuulimme. Ajatellen sitä, mitä siellä on sodan jälkeen Kroatian täytyy myös olla hieman tarkempi. Toisen asian herra Katsinot jo esiin, nimittäin se, että tuomittu rikollinen, sotarikollinen voi muuttaa naapurivaltioon ja silti jäädä parlamentin jäseneksi. Toinen asia myös, jonka meidän on kiinnitettävä huomiota, on se tosiasia, että Kroatia kaikissa vaaleissa on puuttunut Bosnian tilanteisiin. Ja sama koskee myös bosnialaisia Kroatiassa – Tämä ei ole normaalia ja se johtaa epävakauteen ja ongelmiin. Haluaisin lopuksi vielä sanoa, että kirkon sekaantuminen Kroatian poliittiseen tilanteeseen ja äh, se, että se tuomitsee tämän sopimuksen, ei ole hyväksyttävää. Kiitos. Seuraavaksi Lunacek, kolme minuuttia muistakaa. Ja danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich jetzt auf... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua nyt, tai en haluaisi nyt puuttua yksityiskohtaisesti Slovenian ja Kroatian kahdenvälisiin ongelmiin. Mielestäni keskustelua ei pidä viedä tähän suuntaan. Ja Svoboda on tässä äärimmäisen hyvää työtä, kuten muissakin kohdissa onnittelut hänelle. Tässä suhtaudutaan sekä kriittisesti olemassa oleviin ongelmiin, esimerkiksi oikeuslaitoksen suhteen ja monien muidenkin asioiden suhteen. Mutta kuitenkin tuet, par, osoitetaan parlamentin tukevan Kroatia. Kolme asiaa haluaisin ottaa esiin. Yksi niistä tulikin Drogovicin kanssa jo käsitellyksi. Eli tämä skandaalitapaus siitä, kuinka siviili protesti toimia vastaan 12.3. Lähdettiin siis Friends of the Earth järjestöä vastaan. Siellä käytetään uutta ympäristölainsäädäntöä nyt The Friends of the Earthia vastaan ympäristön likaamisesta ja heiltä vaaditaan yli sadan tuhannen euron sakkoa. Ja Drogovic ministeri sanoi puuttuvansa tähän tilanteeseen heti palattuaan maahan ja hän lupasi selvittää asiaa. Ja ehdottaisin, että jos tulevina viikkoina asia ei selviä myönteiseen suuntaan, niin Minusta olisi hyvä, että kohtaan 25, jossa tai lukuun 25, jossa puhutaan ympäristölainsäädännöstä, niin totesimme, että olemme tyytymättömiä lain täytäntöönpanoon ja sanomme, että sen kautta ei voida estää mitään kansalaisyhteiskunnan toimia. Eli täytyy nyt seurata, miten tilanne kehittyy Kroatiassa tulevina viikkoina. Ja sitten toinen kohta, on hyvin ilahduttavaa, että myös Hannes Svoboda puuttui vähemmistöihin liittyviin ongelmiin, serbivähemmistö, romanivähemmistö ja niin edelleen. Ja yksi vähemmistö, joka liittyy kaikkiin valtioihin, on lesbo- ja homovähemmistö. En tiedä, halutaanko tähän puuttua tässä talossa, mutta tämän perusteella tapahtuvaa syrjintää on kaikissa valtioissa. Olin erässä konferenssissa viime viikolla. Ehdottaisin, että tähän tekstiin otettaisiin tekstin kohta kappale myös tästä asiasta. Ja lopuksi aivan viimeinen lause vielä, puheenjohtaja. Myönteinen rooli Bosniassa kroativäestöä kohtaan on ollut tärkeä mielestäni. Tähän voitaisiin liittää kohta siitä, että tätä merkittävää roolia korostettaisiin vielä neuvottelun loppuvaiheessa. Kiitos Lunacek. Seuraavaksi Angurakis kolme minuuttia. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις στην έκθεση που παρουσίασε ο κύριος Haluaisin tehdä muutaman huomion kollega Svobodan mietinnöstä. Puhun minun valtuuskuntani nimissä, en ryhmäni nimissä. Me olimme sitä mieltä, että meidän täytyy äänestää tätä mietintöä vastaan – koska ei tässä nyt tule täysin selväksi, mikä kansan ja mitä kansa ja työläiset tästä ylipäätään hyötyvät. Tässä on kysymys suurista monopoleista, jotka nyt piileskelevät Äh, finanssikriisin aikana. Ja tämä tapahtuu yleensä nimenomaan Itä-Euroopassa, mikä on tälle alueelle ongelma. Maassa on suurta vastustusta EU-jäsenyyttä kohtaan tämän kriisin vuoksi, mutta myös siksi, että koko menettely äh, on antidemokraattinen eh, mitä tulee liittymiseen, siellä voitaisiin ehkäpä järjestää kansanäänestys, mutta tällaista oikeutta maassa ei ole. Ja siitä syystä me tulemme äänestämään vastaan. Ja jo parin vuoden ajan äh, siellä on vastustettu tätä ja tulokset äh, ovat äh, koko ajan samanlaiset. Senhän nyt on tässä kuultu, että mitä ei ole tapahtunut. Sitten Svobodan mietintöön. Tässä on kysymys myös Kroatian ja Slovenian sopimuksesta. Tässä on kysymys sopimuksesta, joka on saatu runnottua lävitse. Kohta 12. Mikäli tähän ei lisätä, että että tässä on kysymys toisen maailmansodan jälkeisistä kehityskuluista, niin silloin tämä on hyvin negatiivinen. Tässä on kysymys minun mielestäni globaalista ongelmasta. Kiitos. Seuraavaksi Kukan kolme minuuttia. Ďakujem pekne, pán predseda, nebudem potrebovať 3 minúty. En tarvitse kolmea minuuttia, kuuntelin hyvin tarkoin herra Posseltin vetoomusta ja siis äh, haluttiin, että tosiaan oltaisiin lyhyitä ja ytimekkäästi puhuttaisiin. Haluaisin, että kollega Posselt soveltaisi samoja kriteerejä itseensä, mitä tulee tekstiin, jonka herra Svoboda on tehnyt. Se mielestäni on hyvin tasapainoinen sekä Euroopan toimielimien kannalta ja se inspiroi Kroatian rohkeuteen ja siksi ehdotan, että se hyväksytään sellaisenaan. Eh, Kiitos. Posselt on pyytänyt saada vastata tähän. Hän saa näin tehdä kahden minuutin ajan. Kiitos puheenjohtaja. En sanonut, että tässä nyt olisi liian lyhyesti puhunut. Tämä ei olisi ollut mitenkään uskottava. Sanoin, että tarkistuksia täytyy tehdä vähän, koska mietintö on niin hyvä Haluaisin kuitenkin keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin kohta yksi, Lunacek, tämä syrjimättömyys oli juuri asia, joka ei mielestäni kuulu tähän, ei sinänsä asian takia, vaan nämä ovat yleisempiä asioita, jotka kuuluvat puitemietintöön, ei yhtä maata käsittelevään mietintöön. Niin tähän voidaan käyttää tätä puitemietintöä. Kroatian täytyy täyttää EUn lainsäädäntö, mutta ei sen tarvitse mitään erityisehtoja täyttää. Sitten toinen kohta, Slovenian ja Kroatian välinen ongelmatiikka. Weigl muist, toivon, että hän muistaa, että olin Sloveniassa ja Kroatiassa sodan aikana. Kroatia ei tuolloin hyökännyt Sloveniaan, vaan Jugoslavian kansanarmeija ensin hyökkäsi Slovenian ja sitten Kroatian. Täytyy olla selvillä siitä, että tuolloin ne molemmat istuivat samassa veneessä. Ja minä olin esittelijä Slovenian, Slovenian assosiointisopimuksen osalta. Ja sanottiin, että Slovenia voi päästä jäseneksi, jos rajakysymykset saadaan ratkaistua. Ja jos tämä olisi pätenyt, niin mitään tämän kaltaista ongelmaa ei enää olisi. Ja aivan kuten Pak sanoi, emme saattaisi nyt astua paavina paavin paikalle Bene, due, due, eh, grazie onorevole Posse, due minuti anche. Kiitos. Nyt vielä kaksi minuuttia Vaigelille. Minuutti, vorrei soltanto uno, sì. Eh, eh. Minuutti riittää. Herra Posselt, olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että sekä Slovenia että Kroatia olivat molemmat oikeastaan uhreja joutuivat diktatorisesti johdetun Jugoslavian kansan armeijan sotilashyökkäyksen kohteeksi. Mutta se toinen asia, josta puhuitte. Slovenia liittyi EU-hun melkein ratkaistujen rajaongelmien nojalla. Ja tämän EU myös tuolloin tunnusti. Ja tässä on selkeä ero, kun puhun siitä, että rajakysymykset ovat tärkeä asia EUn liittymisneuvotteluissa. Weigel. Kiitos Weigel. Nyt komissio. Alessandra Gasgrange, tohtori. Toivottavasti nyt lausuin nimen oikein. Olette yksi niistä harvoista, jotka lausutte nimeni oike, aivan oikein. Tämä on kolmas päivä tässä virassa ja toinen päivä Euroopan parlamentissa. Joten tässä tosiaan priorisointi, eli olen kuuntelemassa teitä. Haluaisin esittää joitakin kommentteja. Ensiksi se, mitä tästä keskustelusta näkyy, on se, että meillä kaikilla on yhteinen tavoite se, että EU saataisiin, Kroatia saataisiin neuvottelu, viemään neuvottelut päätökseen. Eli mitä tulee kaikkien kriteerien täyttämiseen. Ja voimme kaikki varmasti olla samaa mieltä tässä, tästä. Ja mielestäni, jos tätä tavoitetta ajatellaan, niin asiat sujuvat hyvin. Mitä tulee 11. syyskuuta sopimukseen, niin se oli erittäin hyödyllinen, mitä tulee presidenttien Kosovraa ja Pahut. Ja eilinen allekirjoitus on toinen pylväs, vaikka se nyt ei ollutkaan virallinen. Mitä tulee näihin jalkaväkimiinoihin, mielestäni se on erittäin hyvä asia, mitä tulee sekä Slovenialle että Kroatiaan. Parlamentin ja komission pitäisi saada molemmat maat edistymään ratifioinnissa ilman viiveitä. Koska eilen oli tällainen juhlapäivä ja tänään sitten ehkä voimme katsoa eteenpäin ja sanoa sitten, että nyt tämä on, tämä on ratifioitava. Mitä tulee neuvottelujen loppuun saattamiseen, Kroatian on tehtävä useilla alueilla enemmän, ja se kaikki on sanottu meidän kertomuksessamme, ja sen monet täällä ovat tänäänkin sanoneet. Nämä avainalueet ovat poliittisia, esimerkiksi oikeus, julkishallinto, korruption torjunta, järjestäytyneen rikollisen torjun, rikollisuuden torjunta, sotarikokset ja niin edelleen. Ja haluaisin sanoa, että se, miten tämä mietintö korostaa asioita sanoessaan tai puhuessaan poliittisesta sitoumuksesta korruption vastaisessa toiminnassa ja hallinnon kapasiteetista. Me haluaisimme katsoa asioita hieman toisin tavoin. Siis poliittinen sitoumus on siellä, vaikkei kuitenkaan kaikilla tasoilla. Se pitäisi ulottaa koko hallintoon ja yhteiskuntaan. Ja hallintokapasiteetti on parantunut Haluaisimme tosiaan nähdä, että tämä on muuttumassa ja odotamme nyt sitten tuloksia. Poliittinen sitoumus on olemassa, mutta sen täytyisi olla olemassa kaikilla tasoilla. Mitä tulee pakolaisongelmaan, haluaisimme sanoa, että se mikä on erittäin vaikeaa ei ole sisäiset pakolaiset, vaan ne pakolaiset, jotka tulevat muista maista – joiden odotetaan palaavan jossain vaiheessa. Ja sitten on kysymys siitä, miten hallitus suhtautuu tähän, esimerkiksi mitä tulee asuntoihin. Ehkä enemmän pitäisi tehdä tässäkin. Mitä sitten tulee ICT? asiaan haluaisin, että Euroopan parlamentti korostaisi enemmän tätä, koska tämä on yksi sellaisista avaintekijöistä, joka voisi olla ratkaiseva silloin, kun me neuvottelemme luvusta 23, joka on kaikkein tärkein silloin, kun halutaan neuvottelut saattaa päätökseen. Ja halutaan, että nämä puuttuvat asiakirjat toimitettaisiin ICTlle. Siis on korostettava sitä, että tämä, kaikki tämä on saatava aikaan nyt. Siis on kysymys siitä, että asiakirjat toimitetaan tuomioistuimelle. Mitä sitten tulee Task Forceen ja kaikkeen muihin, niin komissiolla ei ole paljon sanottavaa tästä, mutta näiden asiakirjojen pitäisi olla siellä, missä ne tarvitaan. Ja lopulta haluaisin sanoa vielä, että Svobodan mietintö on mielestäni erittäin hyvä, hyvin tasapainoinen, hyvin laadittu ja tosiaan vastaa hyvin pitkälti aikaisempien vuosien mietintöjä ja siksi haluamme kiittää parlamenttia tästä. Grazie, dottoressa. Se relatore vuole replicare, le Kiitos. Jos esittelijä haluaa vastata, niin eh, ehkä hän voisi vielä vastata. Tässä on aikaa vielä jonkun verran. Information an den Kollegen. Yksi informaatio kollegalle siitä, että te hylkäätte tämän. No, Kroatiassa tulee, tuli, kansalaisilla oli mahdollisuus ottaa kantaa tähän, joten teidän täytyy ainakin tietää jotakin ennen kuin hylkäätte. Sitten toisekseen molemmat ministerit allekirjoittivat eilen tämän sopimuksen. Kroatian ja Slovenian välillä on hyvä Äh, välit, enkä minä usko, että me täällä, en halua, että me lähdemme täällä käymään heidän puolestaan sotaa. Meidän tulee käyttää tätä hyvää ilmapiiriä hyväksi ja auttaa molempia, molempia ratifioimaan tämä tärkeä sopimus. Grazie, onorevole Svoboda. Kiitos, Svoboda. Tarkistusten jättämisen määräaika on 8.12. kello 12. Äänestys on 26. 27. tammikuuta valiokunnassa ja sitten helmikuussa täysistunnossa. Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille. Seuraavaksi esityslistalla päätöslauselmaesitys entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2009 esityksestä edistymiskertomuksesta. Soran Taaler esittelijänä. Viisi minuuttia annan teille. Olkaa hyvä. Grazie presidente, dragi kolegi, kolegice. Na kratko bi vam predstavil poročilo. Tudi sam sem bil v... Haluaisin esitellä teille lyhyesti tämän mietinnön tai kertomuksen. Itsekin olin Skopissa pari päivää ja tämä auttoi minua laatimaan tätä kertomusta, koska näin pystyn tutustumaan nykytilanteeseen. Tapasin presidentin, parlamentin puhemiehen ja muita parlamenttien ja puolueiden ja parlamentin tärkeitä päätöksentekijöitä. Makedoniaa tulee auttaa liittymään pikaisesti EU-hun. Maa on ollut neljä vuotta ehdokasvaltiona ja viime vuosi on ollut tältä kannalta ehkä paras vuosi. Edistysaskeleita on ollut paljon ja takapakkia ei juurikaan. Jugoslavian, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on täyttänyt esimerkiksi viisumihelpotuskysymyksissä kriteereitä ja jokin aika sitten komissiolta tuli suositus lähteä neuvottelemaan täydestä jäsenyydestä ja Kosovon raja tähän maahan tehtiin selväksi. Tämä vaati paljon rohkeutta ja erityisesti komission suositukset ovat johtaneet maassa E- e- EU-euforiaan ja suurin osa kansasta tukee EU-jäsenyyttä. Eli vuoden 2008 huhtikuun epäonnistumisen jälkeen, kun maa ei päässyt Naton jäseneksi, niin meillä on nyt uusi mahdollisuus. Ja Makedonia on tien risteyksessä päästä nyt EU-hun, aivan kuten tuemme Kroatiaa, niin toisaalta Balkanilla on Makedonia. Ja tämäkin on tärkeää muistaa. Kreikan tilanne on uusi, maassa on uusi hallitus ja nyt löytyy kunnianhimoa sille, että Balkan voitaisiin vakauttaa ja integroida entistä paremmin. Ja tämä mahdollisuus tulisi mielestäni käyttää hyväksi. Kertomuksen tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja tarkkasanainen. Mielestäni kertomuksessa on tärkeimmät asiat mu- mukana. Olemme pu- kuvanneet poliittista kehitystä. Oppositiopuolueet toimivat aktiivisemmin ja kansallinen yhtenäisyys on päässyt esiin. Korruptiota vastaan taistellaan ja ollaan tietoisia siitä, että maa on edelleen pitkällä tavoitteestaan voittaa korruptio, mutta esimerkiksi parlamentti on tehostanut työtään, lainsäädäntöä laaditaan jopa liian nopealla aikataululla, mutta oppositiokin sanoo, että asiat ovat parantuneet. Ja kevään vaalit olivat myös edistysaskel. Ne eivät sujuneet ehkä sataprosenttisesti niin kuin toivoisimme, mutta kuitenkin paremmin kuin aikaisemmat vaalit. On tärkeää korostaa, että Ohridin puitesopimusta on täytäntöön pantu täysimääräisesti. Ja meidän täytyisi luopua provosoivasta symbolien käytöstä, koska tämä hauras eri etnisten ryhmien välinen suhde joutuisi näin vaaraan. Esimerkiksi albaanit ovat vielä epävakassa tilanteessa. Mitä sitten tulee julkiseen hallintoon, siinäkin on edistytty. Ja mediat ovat entistä riippumattomia ja moniarvoisia. Tähän haluaisin viitata. Ne ovat pitkälti yksityisissä käsissä. Samoin eri ryhmien syrjintään täytyy puuttua. Viitan tässä nyt e- erityisesti naisiin kohdistuvan syrjintään. Ja sitten haluaisin viitata työntekijöiden heikkoon asemaan, esimerkiksi naisten tekstiiliteollisuudessa työskentelevien naisten huonoon asemaan. Taloudellisissa kysymyksissä on edistytty ja taloudellisia toiminta, toimintaympäristöä on parannettu. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on pystynyt parantamaan sekä etnisten ryhmien että eri alueen maiden välisiä suhteita. Tilanne varmasti tulee vielä paranemaan. Ja tätä kautta ihmiset voivat integroitua entistä paremmin Eurooppaan. On hyvä, että Kosovoon liittyvät kysymykset on ratkaistu ja haluaisin sanoa, että viimeisessä ja toiseksi viimeisessä kappaleessa tulisi viitata niin kutsuttuun antiquization kysymykseen, joka liittyy naapureihin, mutta myös itse valtioon. Tämä on pitkälle juurensa ulottava asia. Ja jos tämä ratkaistaan, niin yhteisymmärrys ja suvaitsevaisuus, jota alueella tarvitaan, lisääntyvät. Kiitos, Thaler. Nyt jatkamme keskustelua ja pyydän, että pitäydytte kahdessa minuutissa puheenvuoroissanne, koska aikaa ei ole liiemmin. Sekä valiokunnan ja Makedoniasta vastaavien suhteiden varapuheenjohtaja Katsi Markaaki seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Nimenomaan tämä viimeinen kohta, minkä hän sanoi, eh, suvaitsevuutta molempien osapuolten nähtäväksi on hyvä. Tämä mietintö on minusta hyvin tasapainoinen, objektiivinen, rehellinen. Haluaisin myös Makedonian kansaa ja hallitusta onnitella siitä, että he ovat täyttäneet nämä perusedellytykset jäsenyydelle. Se on ensimmäinen askel ja yhdessä uuden sosiaalidemokraattisen Jorgos Papandreun Kreikan hallituksen kanssa tämä on nyt hetki, jota voitaisiin käyttää hyväksi. Tärkeää tässä mietinnössä on myös se, että tämä sopimus on toimeenpantava ja koko tämä provokaatio. Hän on ottanut huomioon tässä äh, myös sen mahdollisen provokaation, mitä äh, kansalaisten joukossa voisi olla. Ja äh, sen lisäksi täytyy huomioida myös viisumikysymykset, ympäristökysymykset. Esimerkiksi jokien ja merien saastuminen johtaa myös naapurimaiden ongelmiin. Ja minun mielestäni nämä ovat asioita, joihin voitaisiin puuttua konkreettisesti huomattavasti jo ennen äh, liittymistä. Mitä tulee liittymisnäke, liittymisperspektiiveihin, täällä puhuttiin joulukuusta. Äh, esittelijä sanoi, että meidän pitäisi äh, rohkaista neuvostoa. Me tiedämme, että tässä on tiettyjä kriteereitä ja edellytyksiä, mutta meidän täytyy pitää kuitenkin mielessä se, mikä auttaa ihmisiä, eli viisumiin, helpottaminen ja kunnolliset ympäristöohjelmat. Kiitokset ja onnittelut vielä esittelijälle. Kiitos. Hatsimarkakis. Seuraavaksi Koppa, kaksi minuuttia. Kiitos ja onnittelut Zoran Taalerille hänen kertomuksestaan. Hän on pyrkinyt analysoimaan alueen tilannetta hyvin herkällä tavalla. Kantamme on selkeä ja olen hänen kanssaan su- suurimmasta osasta yhtä mieltä. Eli miten ongelmat tulisi ratkaista. Tästä olen yhtä mieltä, mutta uusi hallituksemme haluaa antaa uutta pontta tämän viimeisen kiistakysymyksen ratkaisuun. Ja kantamme on se, mikä olemme aikaisemminkin tuoneet esiin. Valmiutemme, olemme valmiita pääsemään erimielisyyksistä eroon. Viimeinen huomioni on seuraava. Puhutaan tästä antiquization kysymyksestä viimeiset kymmenen vuotta ovat tuoneet tätä asiaa esiin, mutta alueella ei ole luottamusta ja tässä meidän on tehtävä työtä. Tämä pätee myös muihin maihin, kuten Bulgariaan. Uuden dynamiikan kautta meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan tämän nimikiista vihdoin viimein. mutta myös muihin kysymyksiin liittyvä luottamusta täytyy lisätä. Näin ongelmista päästäisiin viimein eroon. Kiitos. Seuraavaksi Giannaku, kaksi minuuttia. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Τάλερ για την προσπάθεια. Kiitos ja onnittelut kollega Taalerille hänen ponnisteluistaan Mietinnössä on tuotu esiin edistysaskelia monilla aloilla, mutta komissio on myös painottanut sitä, että yksi tärkeä ongelma on vielä ratkaisematta, nimittäin korruptio. Herra puheenjohtaja, Jo parinkymmentä vuotta meillä on ollut tämä ongelma Fyromin ja Kreikan kesken. Ja meidän täytyy nyt jotenkin päästä sopuun tästä nimikiistasta. Sanotaan aina nimikiista, mutta ei tässä oikeastaan ole kysymys nimikiistasta, vaan kysymys on historiallisista tosiseikoista, joita vastaan ei ole argumentteja. Ei ole kysymys siitä, että me pelkäisimme naapuria, mutta me olemme sitä mieltä, että me tarvitsisimme jonkinlaisen lyhyen nimen, jota voitaisiin sitten käyttää kaikilla mahdollisilla tavoilla. On erilaisia tällaisia asioita, jotka koskevat äh, aina jotain tiettyä maata. Kroatialla se oli tämä sopimus Slovenian kanssa. Ja nyt voisi sanoa, että Makedonian kohdalla, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kohdalla on sama juttu. Toki täytyy olla solidaarinen ja ongelmat on ratkaistava, mutta eihän tässä nyt ole kysymys negatiivisesta suhtautumisesta vain yhteen maahan, vaan kysymys on koko EU-sta. Onnittelut vielä. Grazie, onorevole Giannaku. Due minuti. Kiitos. Seuraavaksi Kovacev, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Ich möchte zuerst mal äh, den Herr Kollege Thaler... Haluaisin aluksi onnitella herra Taaleria tästä äärimmäisen rehellisestä ja tasapainoisesta kertomuksesta – jonka hän on laatinut, ja samoin pidän äärimmäisen hyvänä Fyromin tekemiä edistysaskelia kohti EUn täysjäsenyyttä, erityisesti taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia edistys, edistysaskelia on tehty. Ja kun Brock puhui siitä, että nykyjäsenet eivät saa asettaa ylitsepääsemättömiä esteitä mahdollisille myöhemmin liittyville maille on aivan oikein. Hakijamaiden tulisi edistää ja vahvistaa keskinäistä vuoropuhelua alueella naapurimaiden kanssa. Toivon, että Fyrom saisi päivämäärän neuvotteluiden aloittamiselle. Tietenkin oletan, että nyt olemassa olevat naapurimaiden kanssa olemassa olevat ongelmat saataisiin ratkaistua. Viime vaalikaudella täällä parlamentissa painotettiin aina sitä, että on olemassa joitakin hyvin arkaluonteisia ja provosoivia asiakokonaisuuksia tässä kysymyksessä. Esimerkiksi niin kutsut, se, että koulukirjoissa ja julkisessa mediassa lietsotaan vihaa joitakin naapurivaltioita kohtaan. Emme haluaisi nähdä tämän jatkuvan. Meistä olisi myös erittäin hyvä, että yhdessä voisimme juhlia Fyromin kanssa yhteisiä historiallisia tapahtumiamme ja siksi olenkin tehnyt tähän liittyviä tarkistuksia. Kiitos vielä kerran kollega Taalerille. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Kirilov. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Minäkin olen sitä mieltä, että mitä tulee neuvottelujen aloittamiseen esteeseen, niin niitä ei pitäisi olla. Toivomme tosiaan, mitä tulee naapureihin, että viisumijärjestelyt auttaisivat nuorta sukupolvea ymmärtämään sen, että Makedonia ei suinkaan ole vihollisten ympäröimä. Mitä tämän prosessin assosiaatioprosess, tähän prosessin aloittamiseen tulee, niin senhän pitäisi tällä tavoin auttaa maata, koska olen samaa mieltä kreikkalaiskollegani kanssa. Kun katson esimerkiksi tätä nimiprosessia, niin ei ole kysymys nimestä, koska Bulgaria on ensimmäisenä tunnustanut Makedonian perustuslaillisen nimen. Mutta ongelmat ovat yhä olemassa, mitä tulee äärikansallismielisyyteen, puhe, vihapuheisiin ja niin edelleen koulukirjoihin – ja tärkeää on kuitenkin se, että olemme nähneet, että nationalistiset puheet ovat lisääntyneet, mitä esimerkiksi tulee hallitukseen. Meidän pitäisi työskennellä yhdessä näiden ongelmien ratkaisemiseksi, koska muussa tapauksessa bulgarialaisetkin tuntevat, että maassa lietsotaan vihaa ja hyvät naapurisuhteet kärsivät, joten suosittaisin esittelijälle joka on laittanut tämän kohtaan 19. Siis meidän pitäisi tietää kuitenkin, että nämä, tämä lisää jännityksiä naapureiden välillä. Meidän pitäisi enemmän panostaa tähän en, heti, kun tämä neuvotteluprosessi alkaa. Kiitos Kirilov. Seuraavaksi Tanuk, kaksi minuuttia. Um. E uh, Meidänkin ryhmämme myös tukee Taalerin mietintöä ja mehän perustimme tällaisen ystävyysryhmän viime äh, lainsäädäntökaudella ja haluaisin onnitella myös Makedonian hallitusta uutterasta työstä pyrkimyksissään taistella korruptiota vastaan ja harmonisoidessaan äh, lainsäädäntöään Akiin suhteen tapaan Makedonian ulkoministerin piakkoin. Kuukausi sitten tapasin Strasbourgissa makedonialaisia kansanedustajia ja kehotin heitä kääntymään hallituksensa puoleen ja haluaisin, että ne tosiaan julkisesti sanoisivat, että heillä ei ole minkäänlaisia aluevaatimuksia naapurimaittensa suhteen. Mielestäni tämä voisi lepyttää uutta Kreikan hallitusta sen pyrkimyksissä – tukea tämän nimikysymyksen ratkaisua, koska tämähän on jossakin vaiheessa on koomisia piirteitä. Mitä tulee kovan linjan kreikkalaismielisiin, siis sanotaan, että Makedonia on sekä turvallisuus että sotilaallinen uhka – tässähän jos Kreikka, kun ajatellaan sitä, joka on neljä kertaa Makedonian kokoinen, niin tätä on vaikea uskoa. Komission suosituks neuvottelujen alkamiseksi toivon, että neuvosto hyväksyy ne joulukuussa ja toivon, että tällä tavalla voidaan parantaa Euroopan unionin ja Makedonian välisiä suhteita. Seuraavaksi kaksi minuuttia Posseltille. Kiitos en voi muuta kuin olla samaa mieltä Hatsimar Kaakiksen kanssa. Ei ainoastaan valtion nimen suhteen. Mietintö on erinomainen, mutta siteeraan tässä Daniel Cohn-Bendittiä, joka ihan oikein kerran sanoi, että Makedonia on Makedonia on Makedonia. Meidän pitäisi lopettaa tämä peli näillä nimillä. Ranska on Ranska, eikä sillä ole sen vuoksi mitään Bayerin, Frankenmaan tai Frankfurtin aluevaatimuksia. Ja Galicia on ja Iso-Britannia on Iso-Britannia, eikä se vaadi Britanniasta mitään. Meidän täytyisi nyt lopettaa nämä älyttömyydet. Ja hyvä Marietta, arvostan sinua kovasti, mutta että Makedonia ei etnisenä ryhmänä olisi olemassa, niin eihän se nyt ole niin. Minun äitini tulee Itävallasta Itävalta oli tuhat vuotta äh, tällainen äh, ylikansallinen käsite. Vasta vuodesta 1945 lähtien on ollut itävaltalainen kansa, joka pitää itseänsä itävaltalaisena, eikä kukaan sitä kyseenalaista. Kysymys on siitä, miten ihmiset itse itsensä määrittelevät. Ja jos makedonialaiset itse pitävät itseänsä makedonialaisia, niin ei meidän ulkopuolelta tulisi puuttua heidän identiteettiinsä. Tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä ja sen vuoksi olen todella iloinen, että kollega Thaler puhuu äh, antiikin äh, ongelmista. Eli ei silloin ollut suuria ranskalaisia eikä saksalaisia, vaan kysymys on meidän yhteisestä perinnöstämme ja toivon, että äh, Aleksanteri Suuren palkinto toteutuu ja tämä alue on kaikille yhteinen. Kiitos Posselt. Seuraavaksi Angorakis kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän nimi kysymyksen, niin tästä onkin jo puhuttu paljon. Tekstissä puhutaan entisestä Jugoslavian tasavalta Makedoniasta. Ja täällä puhutaan aina Makedoniasta. Tässä ensimmäinen asia. Sitten toiseksi on totta, että meidän kaikkien täytyy auttaa ja ponnistella entistä enemmän, jotta vakautta, yhteistyötä ja ystävyyttä saadaan aikaan Balkanin alueelle. Tämä on hyvin hankala. Pelissä on taloudellisia etuja, yhdysvaltalaiset, venäläiset, energiakysymykset kuuluvat tähän. Ja ratkaisu ei ole helppo, mutta vakautta ja turvallisuutta tarvitaan. Ja tähän tarvitaan myös tietyt periaatteet, perusteet. ei auta, että puutumme aina vanhoihin kysymyksiin. Pohdimme esimerkiksi 20 vuotta on pohdittu tiettyjä Balkaniin liittyviä kysymyksiä, eikä vieläkään ole päästy niistä yksimielisyyteen. YK on yrittänyt ratkaista ongelmia, mutta ei näytä siltä, että toimiva ratkaisu olisi tulossa. Sitten etnisiin ryhmittymiin liittyvä kysymys No se ei ole sinänsä nimiasiaan liittyvä kysymys ja ehkä te, tässä yhteydessä voitaisiin viitata vielä jotakin naisiin ja työntekijöiden oikeuksiin. Kiitos. Sitten vielä Brock kaksi minuuttia. Äh, Kiitos. Me olemme voineet todeta tässä komission edistymiskertomuksesta, että maa, josta puhumme, on tehnyt suuria edistysaskelia. Ja, ja tämä on syy, miksi meidän täytyy miettiä nyt vakavasti tätä ehdokasstatusta. Mutta hieman tässä nyt korjaisin kollega Posseltia. Sopimus täytyisi saada aikaan molemmilta, molemmilta puolilta, eikä lähteä vahvistamaan vain yhtä puolta tällaisilla puheilla – niin, että ne unohtavat ja menettävät halunsa tehdä kompromisseja toisen maan kanssa. Ja eihän kysymys ole Ranskasta, vaan Ranskan tasavallasta. Kukaan nyt ei vain käytä sitä nimiä République Française. Eli se, että Makedonian hallitukselle voitaisiin sanoa, että, että hyväksykää mahdollisimman pitkä valtion nimi. Ja sitä helpommin se menee lävitse. Minun maani nimi on Saksan liittotasavalta, mutta eihän kukaan laiskuudesta sano sitä tai kirjoita sitä. Joten tämä voisi olla sellainen mahdollisuus, jota kautta päästäisiin tilanteeseen, joka olisi hyväksyttävä molemmille osapuolille. Eihän Kriikassa ole, tämä ei ole kysymys ainoastaan kansallismielisille, vaan tämä on sekä kristillisdemokraattien että sosiaalidemokraattien asia. Enkä minä tiedä, olisiko hyvin hyvä, että, että tämä moottoritie Kreikassa olisi nimeltään Aleksanteri Suuren moottoritie. Ja että tätä voitaisiin ottaa viisi vuotta, taikka se, että valtion päämiehelle annetaan lahjaksi Aleksanteri suuren kuolinnaamio. Siinäkin voidaan odottaa vielä viisi vuotta. Kiitos. Grazie onorevole Brock. La parola per... Kiitos Brock. Seuraavaksi Lunacek, kaksi minuuttia. Ja danke, Herr President. Lassen Sie mich zuerst zu der... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tämä maan nimikysymys. Aivan kuten Brock sanoi tässä jotakin huomiota asiasta. Sellaisen maan kansalaisena, joka ei ole puhunut omasta kansallisuudestaan tällä nimellä, eli itävaltalaisena voin tästä puhua, aivan kuten Posselt sanoi. Kuitenkin maassa niin identiteettikysymykseen ei edelleenkään ole helppo vastata. Tai omassa maassa, maassanikin kesti pitkään ennen kuin tämä oli helppoa. Mutta se mitä en ymmärrä on se, että jotkin Kreikan kansalaiset, tai minusta näyttäisi, että he tavallaan pelkäävät, että heidän maansa, jolla on pitkä identiteetti. Ja he pelkäävät, että pieni maa pohjoisessa voi aiheuttaa heille identiteettiongelmia. Tätä en ymmärrä. Kollega Brock tästä myös puhui. Makedonian hallituksen pitäisi mielestäni olla tarkkana siinä, minkälaista retoriikkaa se käyttää, eikä se saisi olla liian nationalistinen, koska tällä tavoin pyrkimyksissä ei varmasti päästä eteenpäin. Sitten kaksi asiaa Taalerin kertomuksesta. Se on mielestäni monilta osin hyvin myönteinen, mutta yksi asia olisi mielestäni tärkeää saada tähän mukaan. Viime vuonna jo päätöslauselmassa sanottiin, että kahden väliset suhteet eivät saa estää neuvotteluiden aloittamista. Ja Albertinin mietinnössäkin on samankaltainen tekstin kohta ja mielestäni se pitäisi saada tähänkin mukaan. Sitten kohdat 15 ja 16, jossa puhutaan, että EUn tulisi investoida julkiseen liikenteeseen eikä pelkästään Makedonian viranomaisten Tämä on mielestäni tärkeää, koska julkinen liikenne, sen tulisi olla toimiva ja tähän molempien osapuolten tulisi osallistua. Kiitoksia vielä keskustelun lopuksi Kumo Tsakos. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία δεν είναι το θέμα της σημερινής συζήτησης, αλλά μια κρινό... Κοίτος. Βουλγαρία ja Kreikka. Ajatellen, mitä on tapahtunut, historiaa, historiaa ei ole mikään este tulevaisuudelle. Ja jos ajatellaan, mitä kaikkea on tapahtunut, nyt itse mietintöön. Tässä on todellakin tehty äh, edistysaskelia liittyen esimerkiksi julkishallintoon, hallitukseen, erityisesti verrattuna menneisyyteen, niin esimerkiksi vaalit on hoidettu paremmin. Me olemme sitä mieltä, että edistyks, edistysaskelia on arvioitu liian positiivisesti. Siellä on hyvin paljon korruptiota esimerkiksi vielä. Ja hallitus mutta pidetään äh, vakaana, mutta emme saa unohtaa, että siellä käytetään aikamoista kansallista retoriikkaa ja että hän on joutunut äh, napit vastakkain äh, Bulgarian ja Kreikan kanssa, kahden EUn jäsenen kanssa mikä vaikuttaa luonnollisesti vakauteen ja sen liittymismahdollis- maan liittymismahdollisuuksiin. Mitä tulee tähän maan nimi kysymykseen, niin 16. marraskuuta aiheesta tullaan järjestämään kokous taas. Ja toivomme, että tässä päästään eteenpäin. Me tulemme tekemään tarkistuksia tähän päätöslauselman esitykseen. Ja sitten vielä viimeinen asia. Nimikysymys ei ole yksinkertainen. Kysymys on alueesta, joka kutsuu itseään Makedoniaksi ja joka on jaet, tavallaan jaettuna Bulgarian ja Kreikan kesken. Meillä on yksi alue ja kolme maata, eikä yksi alue voi silloin ö, omia tätä nimeä. Kiitos. Seuraavaksi komission edustaja Alessandra Frange, korkeintaan kolme neljä minuuttia, jos mahdollista. Uh, just... Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia hyvin lyhyesti. Mielestäni keskustelu on ollut tasapainoinen ja komissio on yleisesti ottaen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. Kuitenkin olennaisinta tälle maalle tulevaisuudessa lähivuonna on se, että – Siis meillä on yhteinen tavoite. Eli siis äh, neuvottelut pitäisi aloittaa. Eli miten me saisimme tämän aikaan? Me olemme sitä mieltä, että poliittiset kriteerit on tyydyttävästi täytetty. Joten näin vo, silloin kun näin on, niin voitaisiin aloittaa neuvottelut. Mitä tulee sitten uudistuksiin, niin haluaisin ottaa esille kaksi asiaa. Siis, julkinen hallinto pitäisi uusia. Ja ensiksi siis maa on saatava hyvään jamaan niin, että voitaisiin tosiaan aloittaa neuvottelut niin, että ne olisivat menestyksikkäät. Mitä nimiasiaan tulee, niin olipa se kuinka hullunkurinen tahansa, niin se voi olla todellinen este. Siis meillä on tässä, meistä tosiaan haluamme siis komission ja parlamentin pitäisi tosiaan rohkaista näitä maita ratkaisemaan nimiongelma lähitulevaisuudessa, koska muussa tapauksessa neuvottelujen alku on vaarassa, jollei tätä ratkaista. Siis jos saataisiin aikaan sopimus nimestä, se olisi hyvä asia tässä ei ole kysymys pelkästään YKsta, vaan tarvitaan myös poliittista sitoumusta korkeimmalla tasolla tässä maassa. Muussa tapauksessa ei mitään tapahdu. Lopuksi, jollei tätä pystytä ratkaisemaan, niin mitä me sitten Makedonialle teemme? Mitä me tälle maalle teemme? meillä todella voisi olla tuleva, tulevaisuudessa ongelma, jollei tätä ratkaista, koska silloin Makedonia jää neuvottelujen ulkopuolelle ja näin ollen menee hukkaan monia vuosia. Kiitos. Bene, grazie, eh, dottoressa. Kiitos näistä aika tarkoista loppusanoista vielä Taaler esittelijänä. Much, Mr. Chairman. Kiitos. Haluaisin ensiksi kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Yleisesti ottaen me ajattelemme hyvin pitkälti samaan suuntaisesti. Siis tässähän on kysymys siitä, että Makedonia lähitulevaisuudessa saisi aikaan edistystä ja olemme sitoutuneet auttamaan maata olen myös sitä mieltä, että tarvitaan suoraa kommunikaatiota korkeimmalla tasolla nimikysymyksen ratkaisemiseksi. Tämä on aivan tärkein asia. Ja sitten pitäisi Makedonia saada samaan junaan Islannin kanssa. Ja todella odotan, että yhteistyöllä voimme saada aikaan tämän. Kiitos. Grazie, onorevole Thaler. davvero conciso. Kiitos, Thaler. Nyt tarkistusten jättämiselle on aikaa 9. joulukuuta kello 12 asti. äänestysvaliokunnassa on 25. tai 28. tammikuuta ja sitten käsittelemme asiaa täysistunnossa helmikuussa. Seuraava esityslistan kohta on päätöslausumaesitys Turkkia koskevasta vuoden 2009 edistyskertomuksesta – Esittelijä on Ria Omen Räyten viisi minuuttia aikaa. Ja voorzitter, eh, veel dank. Voorzitter, ach... Puheenjohtaja, kiitos. Arvon eh, kollegat, puheenjohtaja, myös tulevana kautena minä esittelijänä tulen seuraamaan tämän poliittisesti tärkeän asian edistyskulkua hyvin objektiivisella, mutta myös kriittisellä tavalla. Ja kuten aikaisemmissakin raporteissani tulen olemaan rakentava. Ja minusta se viesti Turkille menee lävitse kaikkein parhaiten, jos se on suositus Euroopan parlamentilta sillä tavalla, että sitä suuri enemmistö tukee. Ja sen vuoksi myös vielä kerran tämän totean, haluan tehdä yhteistyötä kaikkien parlamentin kollegoiden kanssa niin, että me saamme hyvän tuloksen ja yli 90 prosentin tuen tälle päätöslauselmalle yleisistä suuntauksista. Turkin edistymisraportista näen kaksi asiaa, jotka palaavat koko ajan esiin. Ensinnäkin poliittiset puolueet, jotka pitävät toisiaan kuristuksissa. Ja sen vuoksi mikään mahdollinen uudistus ei tapahdu. He blokeeraavat ryhmät sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että uudistuksissa ei ole minkäännäköistä dynamiikkaa, joka tarkoittaa sitä, että kaikki asiat kaatuvat kumoon perustuslakituomioistuimessa järjestelmässä. Toisekseen yleinen suuntaus on myös se, että siellä missä tapahtuu muutoksia, esimerkiksi perustuslaissa tai muissa laeissa, niin silloin nämä lait, otan nyt esimerkkinä esimerkiksi miesten ja naisten äh, yhtäläiset oikeudet ja liittyen esimerkiksi näihin kunniamurhiin ja kostoihin. Laki on ihan hyvä sinällään, mutta sitä ei toteuteta sen vuoksi, että esimerkiksi maaseudulla jossain pienessä poliisitoimistossa ei tehdä tarpeeksi tai siellä ei viitata sitä. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä suuntaus, jonka haluan tuoda esiin mietinnössäni. Sitten prioriteetit. Ja ensi viikolla yritän sitten saada tämän tekstin jo paperille. Ensinnäkin olen tämän jo monta kertaa sanonut. Turkin oikeuslaitos on riippumaton, todellakin riippumaton. Mutta se ei ole puolueeton. Ja uudistusstrategia koko oikeuslaitokselle on sinälleen ihan positiivinen. Öö, se, että lakien täytyy mennä parlamentin kautta niin, että niitä ei mikään pieni vähemmistö kykene blokeeraamaan. Kaikki uudistukset oikeuslaitoksessa ovat kaikkein tärkeimmät. Jos halutaan taistella korruptiota vastaan, niin tarvitaan riippumaton ja puolueeton oikeuslaitos. Joten tästä minä, tätä minä tulen painottamaan paljon. Tärkeätä ovat myös eri vapaudet. Yksilön vapaus ja yhteisön vapaus olen jo aikaisemminkin sanonut, että osa hyväksytyistä laista ja lainsäädännöstä, niitä ei toimeenpanna hyvällä tavalla, esimerkiksi liittyen naisten oikeuksiin. Esimerkiksi opusasia, äh, joka on nyt Euroopan tuomio, ihmisoikeustuomioistuimessa, jossa tämä äh, nainen sai oikeutta. Mutta tämä naisen on silti yhä vielä piilouduttava. Ei tuomiota, äh, ei, ei tilannetta ei ole toimeenpantu. Ja sitten esimerkiksi poliisit ja poliisien rankaisemattomuus, vaikka poliisit pahoinpitelisivät ihmisiä. Eli siis lakeja on, mutta niitä ei toimeenpanna. Sitten AY-oikeudet, poliittisten puolueiden oikeudet, oikeusasiamies, siitäkin tehtiin ehdotus, mutta sekin ehdotus kaatui perustuslakituomioistuimessa. Sitten mielipidevapaus. Suora ja epäsuora paine eh, kohdistuu yhä vielä lehdistöön ja eh, nettisivuihin. Minun mielestäni Turkin yhteiskunnassa tämän ei pitäisi olla mahdollista. Sitten haluaisin puhua myös eh, uskonnollisista oikeuksista. Me tarvitsemme lailliset puitteet ei-muslimi uskonnollisille yhteisöille ja kristillisille uskonnollisille yhteisöille. Sitten korruptiosta, ulkopolitiikasta. Turkin rooli tällä alueella, sen me arvioimme positiivisesti sinällään, mutta kohta, kun pääministeri Erdogan lähtee Iraniin, eikä sitä eh, siellä sitten puhu näistä ydinaseista, ainakaan lehdistön mukaan, niin eh, minun mielestäni meidän täytyisi tässä hieman eh, kuitenkin, hänen täytyisi huomioida Eurooppa. Sitten Kypros. Kypros on ongelma sen vuoksi, että Turkilla Turkki ei ole nähnyt mahdollisuutta olkaa ystävällisiä, vähän hiljempaa. Koska, että Turkki ei ole, Ankara ei ole kyennyt toteuttamaan velvollisuuksiaan Ankara-sopimuksen pohjalta. Mutta tässä on myös paljon positiivisiakin signaaleja. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että herra Bajis on hyvä neuvottelija ja hän on hyvin koordinoitu. Sitten myös tämä avaus kurdien suuntaan on uskomaton tapahtuma. Emme pitäneet tätä mahdollisena vähän aikaa sitten ja se, mitä nyt tapahtuu. Ja toivon mukaan tämä sitten saa parlamentissakin toimenpiteitä aikaiseksi. Joten eh, minusta tuntuu siltä, että eh, Turkin yhteiskunta eh, on pitemmällä kuin mitä turkkilainen politiikka. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Halusin kertoa teille, että koska olemme keskustelemassa tästä samasta ensimmäinen ja kolmas joulukuuta, niin pidän näitä nyt esitettäviä puheenvuoroja tavallaan vasta alustavina ja annan teille ainoastaan minuutin puheaikaa. Ja luen nyt ne henkilöt, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Mavro Nikolas, Bripols, Madlener, Teokarus, nessun altro, Tannok, Tannok Weigel e Angi Angirakis. Stop, chiudo qua Due minuutti Eli lista suljetaan tähän. Un minuto. <laughs> ya está. Finito. Si las palabras de la... Niin. Jos äh, kollegan sanat ovat eh, mietinnön mukaisia, niin varmasti pääsemme tästä laajaan yhteisymmärrykseen, ja tätä en lainkaan epäile. Kolme nopeaa kohtaa. Meidän pitää välittää myönteinen viesti, joka on kuitenkin yhtä aikaa tiukka. Emme voi hyväksyä kaksi naista politiikkaa neuvotteluissa Turkin kanssa. Lisäksi Turkilla on edessään paljon tärkeitä uudistuksia, niitä täytyy vaatia ja samanaikaisesti niihin täytyy kannustaa. Yksi uudistuksista on perusperiaate, jonka esittelijä otti esiin, eli se, että päästään konsensukseen Kyproksen kysymyksestä. Ja kolmas yhtä tärkeä asia on se, että meidän täytyy välttyä siltä tunteelta, että voi syntyä vaihtoehtoisia mielipiteitä tähän meidän Turkki-mietintömme nähden. Ja pacta sunt servanda emme saisi liiallisilla vaihtoehdoilla lykätä tai vaikeuttaa neuvotteluita. Kiitoksia. Seuraavaksi Hauit minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen rouva Omen Raittonia. Mielestäni viime viikolla siis mitä hän puhui prosessin täytäntöönpanosta, niin mehän yritämme olla mukana tässä mietinnössä ja toivomme, tai tämän mukaan on koko uudistusprosessi ollut, tai se on jatkunut. Meidän pitäisi kiittää Turkkia siitä, että se on aika rohkeita askeleita ottanut esimerkiksi kurdikysymyksessä ja suhteessa Armeniaan. Mutta meidän pitäisi olla hyvin tiukkoja, mitä tulee esimerkiksi sananvapauteen ja sitten perustuslain uudistuksiin. Tietysti on paljon kritiikkiä Turkkia kohtaan vielä. Mehän näemme sen tässä laajennuskertomuksessakin me haluamme, että pöytäkirja, Ankaran pöytäkirja täytettäisiin täysin, mutta kaikissa valiokunnissa teemme jotain asian eteen. Jos me ainoastaan kritisoimme tiukasti, niin meitä ei kuunnella, vaan silloin me, meidän on esitettävä se rakentavasti ja annettava kiitosta silloin, kun sille on paikkaa. Ja siis Turkin kansahan haluaa nykyaikaistamista – jos haluamme tosiaan Turkin kuuntelevan meitä, niin silloin on hyvin tärkeää se tapa, millä me puhumme sille. No niin, toistan että tekstiä ei meillä vielä ole, joten nyt tehdään vain alustavia huomioita. Keskustelua käydään varsinaisesti joulukuun ensimmäisestä kolmanteen päivään. Ja siksi annan nyt vain minuutti näihin alustaviin puheenvuoroihin. Mavro Nikolais, minuutti. Puheenjohtaja, olen hyvin pitkälti samaa mieltä kollegoiden kanssa. Ja meidän täytyy luonnollisesti sanoa, että toki Turkilla on suuria vaikeuksia ja erityisesti viittaamme kurdikysymyksiin, Armeniaan sekä Kyprokseen. Luonnollisesti kurdikysymystä on yritetty ratkaista, mutta ilman, että Kyproksen ongelma ratkeaa, niin eh, Turkki ei voi liittyä. Ankaran pöytäkirja on toimeenpantava ensin. Ja Kypros eh, EUn jäsenenä on tunnustettavana, tunnustettava. Ja sitten eh, näitä positiivisia keskusteluita on tuettava, että Kyproksen ongelma saataisiin ratkaistua. Muuten tässä ei ole mitään tulevaisuutta. ja Turkki on itse tässä syypää. Kiitoksia sitten Brepols, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Oomen Räyteniä tästä ensimmäisestä informaatiosta. Minä tuen näitä yleisiä suuntauksia ja prioriteetteja, joita hän esitteli, mutta haluaisin pyytää myös paljon huomiota tälle kurdialoitteelle olen aina pyytänyt sille paljon huomiota sen vuoksi, että minusta siellä on vielä hyvin paljon tehtävää. Tämä on positiivinen merkki, mutta tällä hetkellä ei kuitenkaan ole lainkaan selvää, mistä projekteista on kysymys. Ja komissiokaan ei nähtävästi ole kovasti kiinnostunut tämän aloitteen yksityiskohdista. Komissio on vaan sanonut, että on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin. No, me pelkäämme, että tässä on kysymys vain tällaisesta temppuilusta sen vuoksi, että ei tässä kuitenkaan ole kysymys mistään todellisesta vuoropuhelusta kurdien edustajien kanssa. Ja sen pitäisi olla meidän mielestämme ehto, että tämä saadaan hyvään, hyvin ratkaistua. Ja minusta tuntuu, että äh, tähän asti äh, kaikki, mitä kurdialueella on tapahtunut, äh, ei ole ollut mitenkään positiivista toivon, että seuraavalla kerralla meillä on mahdollisuus eh, käydä tätä hieman tarkemmin lävitse, mutta toivon, että ottaisitte tämän suosituksen mukaan teidän paperinne. Aivan varmasti. Ensi kerralla meillä on teksti ja enemmän aikaa. Sitten seuraava puhuja minuutti. Kiitos eh, puheenjohtaja. Miten me voimme neuvotella Turkin kanssa, joka kutsuu itseään Iranin ystäväksi. Kysyin viime viikolla, että onko totta, että Erdogan on sanonut, että Ahmadinejad on suuri Turkin ystävä. Kyllä, se oli totta. Hän on suuri Turkin ystävä. Iran, joka haluaa poistaa Israelin kartalta, joka, Iran, joka valmistaa ydinaseita, jossa Hisbollah ase kouluttautuu. Iran on Turkin suuri ystävä. Ja jos me lähdemme sitten neuvottelemaan Turkin kanssa, mehän olemme hulluja. Turkki äh, on laittomasti miehittänyt meidän jäsenvaltiomme äh, Kyproksen. Miten voi olla mahdollista, että me täällä ystävällisesti keskustelemme tämän kaltaisten maiden kanssa, jossa on tällainen hallinto? Puheenjohtaja, äh, minä esitän Omen Räyteniltä että hän ryhtyisi todella koviin sanktioihin eikä olisi näin ystävällinen, koska turkkilaiset nauravat meille. Ja ainoa, mitä minä voin nyt tässä ajatella, on se, että me lopetamme välittömästi neuvottelut. Kiitos, Madler. Seuraavaksi Tanak, minuutti. Sorry, Mr. President. Anteeksi, puheenjohtaja Haluaisin kaksi asiaa ottaa esiin. Toinen on aika epätavallinen, jonka eräs äänestäjäni Lontoosta on ottanut esille, joka sanoo, että Euroopan komissio on varannut suuria määrärahoja eläinten tilanteen parantamiseksi Turkissa, vaikka vaikuttaa siltä, että sekä maataloudessa että muualla eläimiä pahoinpidellään. Onko tämä totta? Valvooko komissio tätä tilannetta, eli mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi, koska eläinten terveys ja eläinten tila on erittäin lähellä meidän sydäntämme? Armenia oli hyvin innoissaan siitä, että Genevessä kaksi viikkoa sitten allekirjoitettiin pöytäkirja Armenian Turkin kysymyksen ratkaisemiseksi. Ja sitten seuraavana päivänä pääministeri, Turkin pääministeri sanoi, että tätä sopimusta ei koskaan voida ratifioida, jollei Nagorno-Karabahin kysymystä ratkaista ensin. Itse asiassa Turkin hallitus ei aio tehdä mitään saadakseen tämän parlamentissa ratifioiduksi, jossa sillä on suuri enemmistö. Armenian hallitus on osoittanut valtavan suurta hyvää tahtoa siinä, että se on ei esimerkiksi ole tämän kansainvälisen diasporan äh, mielipidettä ottanut huomioon. Nyt haluaisin tosiaan, että Turkin hallitus vastaisi Armenian hallituksen hyvän tahtoon ja tällä tavalla ratkaistaisiin rajakysymys. Kiitos. Seuraavaksi Seuraava puhuja. Κύριοι συνάδελφοι, εγώ για πολλωστή φορά θέλω να πω ότι η Κύπρος ενδιαφέρει. Halusin puhua tästä Kypros-kysymyksestä. Haluaako Kypros sellaisen demokraattisen Turkin, joka kunnioittaa naapureita? Ymmärrän, että kollegat sanovat, että keskitymme käsittelemään liikaa yhtä kysymystä ja aina vain Kyprosta. Mutta mitä tekisitte, jos jokin jättimäinen naapurivaltio valtaa puolet maanne pinta-alasta? On välttämätöntä tehdä ehdotuksia Turkille tästä asiasta – jotta voitaisiin päästä kohti ratkaisua, mutta samanaikaisesti täytyy pitää kiinni YK päätöslauselmista. Ja jos kaikki tämä tapahtuu, niin voimme olla sitten teidän puolellanne. Seuraavaksi kollega Teo Karus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι οχυρώνονται πίσω από τη θέση ότι διεξάγουν. Κοίτας, puheenjohtaja. Tällä hetkellä käydään keskusteluita ja neuvotteluita, mutta Turkki ei pidättäydy velvollisuuksissaan, eikä kukaan voi taata, että nämä keskustelut äh, sujuisivat positiivisessa hengessä. Mikäli me hyväksymme Turkin kannat, niin silloinhan siinä löytyy äh, ratkaisu, mutta se ei kuitenkaan vastaa meidän intressejämme. Täällä sanottiin, että rajakysymykset ja omistuskysymykset ovat ongelma. Ja tämä ongelma ratkaistaan, mikäli raja Kyproksella vapautuu, mutta siellä on Turkin lähettämiä turkkilaisia kovasti paljon, jotka eivät ole mitään Kyproksen turkkilaisia, vaan Turkista lähetettyjä. Ja heidän täytyisi lähteä pois saaren tältä osa, tästä osasta. Ja mikäli me haluamme tukea näitä positiivisia keskusteluita, meidän täytyy itse ryhtyä toimenpiteisiin niin, että Turkki todellakin noudattaa sääntöjä. Kiitos. Vielä sitten loppupuheenvuoron Weigelille. Presidente, jos se so... Kiitoksia. Jatkan ja yhdyn niihin puheenvuoroihin, joissa sanottiin, että puol- Turkia täytyy pitää Euroopan unionin erittäin merkittävänä kumppanina ja siitä saattaa tulla EUn jäsenvaltio. Meidän täytyy käsitellä näitä kysymyksiä hyvällä tahdolla. On myönteistä tuoda eri aloilla tehtyjä positiivisia edistysaskeleita esiin. Esimerkiksi se, että Kööpenhaminan kriteereistä on pidetty tarkemmin kiinni ja että yleinen ilmapiiri Turkissa lehdistöä ja vähemmistöjä kohtaan on parantunut. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että voisimme odottaa Turkilta entistä enemmän sitoumuksia Kyproksen kysymyksen ratkaisuun sen pitäisi symbolisesti vetää ryhmän joukkonsa pois Kyprokselta. Turkki on kuitenkin lähtenyt hyvin avokätisesti moniin rauhanmissioihin maailmassa. Ja tämä on esimerkiksi energiakysymyksessä Euroopan kannalta hyvin tärkeää. Kiitos. Jatkamme keskustella sitten, kun meillä on tämä teksti, mutta esittelijä on pyytänyt vielä toivottavasti lyhyen puheenvuoron. Puheenjohtaja, kuulin kaikkien ajatukset ja yritän mahdollisimman hyvin ottaa kaikkien ajatukset mukaan. Ja toivon, että jokainen on mukana tätä tukemassa niin, että tämä hyväksytään suurella enemmistöllä. Kiitos kaikille. Hyvä. Kiitoksia. Ja nyt seuraavien askelten aikataulu. Eli joulukuun alussa saadaan teksti ja käydään keskustelua tästä ensimmäisestä kolmanteen joulukuuta kello äh, yhdeksäs äh, päivä on siis tarkistusten jättämisen määräaika kello 18. Sitten 27. Äh, tammikuuta on valiokuntaäänestys ja helmikuussa tämä tulee täysistuntoon. Ja nyt tässä välissä vielä yksi asia ennen kuin ministeri tulee paikalle. Kohta 13. Rahoitusvälineen perustaminen teollistuneiden maiden kanssa tehtävä yhteistyötä varten. Esittelijänä, valmistelijana Barbara Loch-Bieler. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on ilmeisesti enemmän aikaa keskusteluun tästä ensi viikolla, joten pelkästään puhuisin oikeusperustasta. Komissio ehdottaa 181a artiklaa ja tämähän ei anna minkäänlaisia lainsäädäntövaltuuksia parlamentille Lissabonin jälkeen. Normi olisi yhteispäätösmenettely. Ensimmäisessä kokouksessa Scholzin kanssa vaikutti siltä, että helpoin ratkaisu olisi hyväksyä mietintö sen jälkeen, kun Lissabon on tullut voimaan. Esittelijä on kuitenkin tehnyt ensimmäisen luonnoksen, josta keskustellaan 10. marraskuuta. Herra Scholz mietinnössään on samaa mieltä komission ehdotuksesta, että tämä perustettaisiin 181a-artiklaan, joka, an, joka vie parlamentilta yhteispäätösmenettelyn. Siis muissa välineissä hän käytetään 181a ja 179 artikloja vakausvälinettä ja ihmisoikeusvälinettä. Lissabonin sopimuksessa 181 artiklaan on lisätty tehty sellainen lisä, että siitä tulee 212 artikla. Tällä tavalla yhteistyötä kolmansiin maihin rajoitetaan, siis kehitysmaat lukunottamatta, ja tällä tavoin syntyy epäilys siitä, olisiko komission ehdotus riittävä, mitä oikeusperustaan tulee yhteistyössä kehitysmaiden kanssa. Oma ehdotukseni olisi, että tämä asia pitäisi esittää juri valiokunnalle 37 säännön, työjärjestyksen säännön 37 mukaisesti. Ja ehdotukseni olisi, että kysyttäisiin oikeusyksiköltä, pyydettäisiin arviota sopimustilanteesta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Ehkä olemme kahden kuukauden päässä vain uudesta sopimuksesta ja silloin sitten parlamentti tietäisi tarkalleen, mikä olisi ero siinä, että jo tämä asetus hyväksyttäisiin Nitsan tai sitten Lissabonin sopimuksen perusteella. Haluaisin, että odotettaisiin, kunnes oikeusvaliokunta ja oikeusyksikkö ovat esittäneet oman lausuntonsa ja sen jälkeen voisimme sopia yhteistä aikataulusta. Tähän haluan päättää, koska lupasitte, että tästä välineestä keskusteltaisiin enemmän seuraavassa kokouksessa. Kiitos. Eh, en anna tässä nyt edes toiselle esittelijälle puheenvuoro, koska kaikki oikeastaan nyt katettiin. No ja koska kokous on kesken, niin pyytäisin käymään yksityisiä keskusteluita salin ulkopuolella. Gaaler, kolme minuuttia. Kiitos. Äh, haluaisin tukea. No, suu kiinni tai ulos. Äh. No niin. Haluaisin periaatteessa tukea sitä, mitä kollega Lohbiller sanoi. Meillä oli se ongelma, että yhteistyö työssä eh, kehitysmaiden kanssa niillä aloilla, missä ne eivät olleet kykeneväisiä ottamaan vastaan kehitysapua. Meillä ei ollut minkäännäköistä välinettä ja silloin on ihan järkeä soveltaa tätä. Mutta näen tässä kuitenkin eh, ongelman, joka liittyy eh, Intevaliokunnan esittelijän ehdottamaan oikeusperustaan. Emme voi hyväksyä sitä sen vuoksi, että vanhan sopimuksen mukaan se ei eh, anna meille yhteispäätösmenettelyä. Toisaalta yhteispäätös eh, uusien välineiden, uus, uudelle välineelle, sen me saamme artiklan 212 perusteella. 212 on ongelma, koska siinä sanotaan, että yhteistyö kolmansien maiden kanssa, eh, ei kehittyvien maiden kanssa. Joten me haluamme oikeastaan saavuttaa sen, että äh, me haluaisimme tehdä yhteistyötä myös äh, kehitysasioiden lisäksi, mutta sitä me emme saa. Joten pyytäisin esittelijältä, että hän huomioisi tämän. Komissio on nähnyt tämän ongelman myös. Muilta osin äh, tämä väline pitäisi mainita välineenä kolmansien maiden kanssa, ei ODA-toiminnoissa. Ja kun me katselemme äh, rahoituskehystä, me emme tule saamaan enempää rahaa. Jostakin rahat on siis haettava. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että mikäli me siirrämme äh, tehtäviä uudelle välineelle, niin silloin sen täytyy myös saada äh, varoja. Ja koska me emme saa mitään uusia varoja, niin pelkään, että meidän täytyy johdonmukaisesti sitten ottaa se jostain muusta välineestä, mutta tämä on sisäinen keskustelu, joka ei liity oikeusperustaan, mutta haluaisin vain jo tässä vaiheessa kertoa tästäkin ongelmasta. Kiitos. Benissimo, grazie. Oikein hyvä. Kiitos tästä puheenvuorosta, Galler. Kuten esittelijä pyysi, oikeudellinen yksin, yksikkö laatii lausunnon ennen seuraavaa kokoustamme, joka pidetään 10. marraskuuta. Nyt viiden minuutin tekninen tauko, jonka jälkeen jatkamme ministeri Vuk kanssa.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 Here. You okay? Are you? Please. Signori, prego, se volete gentilmente... No niin, hyvät naiset ja herrat, voisitteko ystävällisesti istuutua paikoillenne? Herra ministeri on keskuudessamme. Ja voimme aloittaa keskustelun Serbian tasavallan ulkoministerin kanssa. Hyvät kollegat, pyytäisin teitä nyt istuutumaan. Ne, joita kokous kiinnostaa, istutukaa alas. Ja jos teillä on muita suunnitelmia, niin voisitteko poistua ystävällisesti salista. Kiitos. Tervetuloa, hyvä ministeri, koko tämän valiokunnan nimissä. Ja se, että olette paikalla, todella korostaa sitä merkitystä, jonka sekä maanne että me annamme Serbian integroimiselle Euroopan unioniin. Kaksi vuotta sitten olitte täällä ja kahdessa vuodessa on tapahtunut paljon merkittäviä asioita maassanne ja myös Serbian suhteessa Euroopan unioniin. Vuoden 2008 helmikuussa järjestettiin presidentin vaalit ja sen jälkeen parlamentin vaalit saman vuoden heinäkuussa ja voittaja oli kummassakin tapauksessa Euroopan liittymistä puoltava koalitio. ja viime vuoden 21. heinäkuuta tapahtumat olivat merkittävät maalle ja EUlle tämän hankkeen aloittamisessa. Serbia aloitti yhteistyön Haagin tuomioistuimen kanssa. Tuomioistuinhan tuomitsee kansainvälisen lain mukaisesti rikos sotarikoksia. Tämä hanke ei ole vielä päätöksessään, koska vakautus- ja assosiaatiosopimus on jäädytetty ja väliaikainen sopimus on sellainen, että maanne noudattaa sitä yksipuolisesti, mutta neuvotteluja ei ole vielä saatettu päätökseen. Me haluamme todella tukea teitä kohti sopimuksen loppuun saattamisesta, saattamista pikaisesti. Olemme tyytyväisiä komission edistymiskertomuksesta Serbiasta. Se julkaistiin 14. lokakuuta ja on tapahtunut edistystä, jos, jota kehottaisimme teitä, hyvä kollega, jatkamaan esimerkiksi mitä tulee korruption vastaisen taisteluun, järjestäytyneen rikollisuuden vasta- vastaiseen taisteluun, rasismin erilaisiin muotoihin, joita maassanne voi ilmentyä. Tässä varmasti toimitaankin, mutta ehkä voisin ilmaista toiveeni siitä, että tässä toimittaisiin entistä tehokkaammin. Ja jos sallitte, haluaisin mainita erään hyvin arkaluontoisen aiheen. Tämä saattaa olla teille, hyvä ministeri, hyvin arka, mutta minun on se otettava esiin. Haluan puhua, haluan puhua Kosovosta. Emme puhu suoraan nyt Serbian statuksesta ja Kosovosta, mutta anarkiaa äärimmäisen, äärimmäisen politiik, politiikan kannattajien ja järjestäytyneen rikollisuuden välisiä yhteyksiä, niitä täytyy tutkia EULEX, toimiikin tähän suuntaan ja tämän järjestömme mandaatti tuolla alueella voi päästä entistä paremmin vauhtiin. Mission tehtävänä on palauttaa alueelle oikeus, valtio ja monietnisen Kosovon vähemmistöjen kunnioitus. Ja nyt näiden erittäin lyhyen, lyhyiden alkusanojen jälkeen annan teille puheenvuoron, hyvä ministeri. Teillä on varmasti paljon paino, pain, painavaa sanottavaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette kutsuneet minut puhumaan tänään parlamentille. Parlamentin roolihan on kasvamassa meidän Me siis tämä on todellinen kunnia. Hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat, haluaisin aloittaa sanomalla, että Serbia on perusteellisesti sitoutunut täyttämään eurooppalaisen kohtalonsa maantieteellisistä perinne- ja talouden vaurauden syistä tietysti, mutta ennen kaikkea siksi, että ydinarvot ovat sellaisia, jotka ovat meille yhteisiä. Kaikkein tärkein näistä on sodan hylkääminen erilaisten kiistojen ratkaisemiseksi Euroopassa. Se, että sidotaan rauha, yhdistetään rauha, rauha ja valtioiden yksimielisyys, se on sellainen tapa, jolla on voitu vuosisatojen kiistat ja jakaumat ja erimielisyydet päättää. EUsta on tulossa tosiaan moninaisten kansallisten perintöjen sito, sit, takaa ja samalla se takaa erilaiset ö, ehdot ja oikeudet, kuten esimerkiksi solidaarisuuden ja demokratian periaatteet. Hyvät naiset ja herrat, Serbian kaikkein keskeisin strateginen priorisointi on täysjäsenyys EU-ssa sisäinen keskustelu siitä, minne olemme menossa, on päättynyt. Kahdet kansalliset vaalit on pidetty Serbiassa viime vuonna, e, presidentinvaalit ja toiset vaalit olivat parlamenttivaalit. Meille nämä olivat erilaiset kansanäänestykset, joiden perusteella toimimme muun maailman kanssa kansalaisille annettiin kaksi eri vaihtoehtoa ja he päättivät antaa äänensä eurooppalaisen tulevaisuuden puolesta kaksi kertaa. Serbia on työskennellyt erittäin sinnikkäästi päästäkseen tähän saakka. Sillä on ollut edessään lukuisia esteitä ja joskus tosiaan melkein ylipääsemättömiä esteitä. Paljon on kuitenkin saatu aikaan kuten komission tuorein edistyskertomus, edistyskertomuksesta selviää. Mikään ei vielä ole täydellistä, mutta ylipäänsähän mikään ei sellaista olekaan. Kuitenkin olemme päässeet sellaiseen tilanteeseen, joka on paras kuin koskaan aikaisemmin. Ja tässä on kysymys todella siitä, miten paljon olemme kuluneen 12 kuukauden aikana saaneet aikaan. Meitä rohkaisee komission arvio, että Serbia on täysin sitoutunut Euroopan unioniin jäsenyyteen. Ja tässä tosiaan esimerkiksi korostetaan kautta linjan tapahtunutta kehitystä kaikilla, äh, kaikilla eri aloilla. Me olemme tosiaan tyytyväisiä komission viimeisessä laajennusstrategiassa esitettyihin arvioihin. Tässä on kysymys siitä, että me olemme saaneet eräänlaisen ennätyksen täyttäessämme väliaikaissopimuksen eh, ja saadessamme aikaan avainratkaisuja, poliittisia uudistuksia eurooppalaisten standardien mukaan. On sanottu, että Serbia on tehnyt ponnistuksia saadakseen aikaan hyvin kunnianhimoisen, täyttääkseen hyvin kunnianhimoisen eurooppalaisen integraatio-ohjelman. Ja tällä tavoin se on, sillä on hallinnollinen kapasiteetti, jotta se voisi tosiaan saada aikaan suurta edistystä Euro, EUta kohti. Serbia on erilaisista vaikeuksista huolimatta olemme myös auttaneet saamaan tai lähentämään koko Länsi-Balkania lähemmäksi Brysseliä siten, että olemme saaneet aikaan alueellista yhteistyötä. Olemme edistäneet ekonomista taloudellista integraatiota, kuten esimerkiksi käytäviä seitsemän ja kymmenen ja sellaisia toimielimiä, kuten esimerkiksi SEFTA, eli Keski-Euroopan vapaakauppasopimus, ja kuten esimerkiksi energiayhteisöä koskeva sopimus, Kaakkois-Euroopan liikenneyhteisön sopimus ja eurooppalainen Tonavan strategia. Se, eh, Serbia on jatkuvasti tehnyt kaikkensa sen varmistamiseksi, että tällainen ääridemagogia ei koskaan enää pysty tartuttamaan ihmisten sydämiä ja mieliä Länsi-Balkanilla yksilöt kaikkialta, jo, jo, jotka ovat syyllistyneet kammottaviin sotarikoksiin 90-luvulla saaneen aikaan kaaosta alueella. Serbia on työskennellyt uutterasti saadakseen aikaan sovituksen ja siksi presidentti Boris Tadic lähti Srebrenicaan kymmenenteen kymmenettä muistovuotta varten e, ja hän kumasi siellä näiden kammattavien tekojen uhreille. Mitä sitten tulee iktyyn, me emme pidä tätä pelkästään laillisena e, velvollisuutena, vaan myös moraalisena ja poliittisena velvollisuutena naapureillemme, koko maailmalle ja ennen kaikkea tietysti meille itsellemme. Ei pidä olla minkäänlaista epäilystä siitä, että me aiomme jatkaa toimintaamme, kunnes kaikki vapaana olevat syytetyt eivät enää ole vapaudessa. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin myös sen jälkeen puhua siitä, mikä on ehkä kaikkein tärkein saavutuksemme, eli viisumivapaus. Viime heinäkuussa Euroopan komissio ehdotti, että Serbia sijoitettaisiin valkoiselle Schengenin listalle. Sen jälkeen, kun olimme kaikki valiovertailun täyttäneet. Odotamme innokkaasti neuvoston päätöstä joulukuussa tämän parlamentin kanssa käytävien konsultaatioiden pohjalla. Jos odotukset täytetään, Serbian kansalaiset voivat alkaa liikkua vapaasti koko mantereella ensimmäinen tammikuuta 2010 alkaen. Haluaisin myös korostaa, että se, että saa ensikäden kokemuksen Euroopasta on ennen kaikkea tärkeää minun maani nuorille sukupolville, jotka eh, elivät poliittisessa ja taloudellisessa eristyksessä. Nyt he voivat sitten käydä lähteä sukulaistensa luo mennä esimerkiksi konferenssiin Berliiniin ilman, että heidän on osoitettava, että he voivat hoitaa asuntolainansa tai ilman, että heidän on esitettävä koko työhistoriansa voidakseen uida Egean meressä yhtä tärkeä kuin matkustusvapaus. Tämä on siis yhtä tärkeä kuin matkustusvapaus, mutta emme voi kuitenkaan lopettaa tähän. On ratkaiseva, että Serbian integraat, integraation kannalta ja koko Länsi-Balkanin integraation kannalta se, että sitä pidetään yllä. Se, jotkut ovat sitä mieltä, että se Kroatian liittymisen jälkeen pitäisi pitää tauko. Se mielestäni on virhe. Ymmärrän kuitenkin tällaiset tunteet tietysti, mutta haluaisin kuitenkin kaikella kunnialla sanoa, että olen eri mieltä en usko, että mikään voisi olla pahempaa kuin se, että tämä alue laitettaisiin eräänlaiselle odotuslistalle. Siis psykologinen virhe, silloin tapahtuisi tällainen psykologinen erehdys koko Länsi-Balkanilla ja se hinta, joka sillä olisi Euroopan uskottavuudelle, sitä ei voitaisi mitata. Mitä tulee laajennusväsymykseen jäsenmaissa, se merkitsisi myös hakijamaiden kohdalla tällaista väsymyksen tilaa, ja tätä on yritettävä kaikin voimin välttää. Suoraan sanottuna kun eurooppalaiset puhuvat siitä, että Balkanilla ei kaikkia asioita ole saatu päätökseen. Meidän on työskenneltävä yhdessä, jotta voisimme varmistaa sen, että Balkanista ei tulisi tällainen keskerenäinen ta- eurooppalainen tarina. Kaikkein paras tapa on aloittaa konkreettiset askeleet kohti itse, siis eurooppalaista jäsenyyttä. Ei pelkästään mitä tulee omaan maahani, vaan koko alueen osalta hyvin lähitulevaisuudessa. Tässä yhteydessä olemme sitä mieltä, että perustyö on tehty Serbiassa jo, jotta Serbia voisi jättää virallisen hakemuksensa EU-jäsenyydestä. Me toivomme, voivamme tehdä näin vuoden loppuun mennessä. Olemme tietoisia siitä, että ollaan epäilevällä kannalla ja ymmärrämme hyvin sen, millä tavalla tämä epäilys on syntynyt. Kuitenkin uskon, että aika on tullut liikkua eteenpäin. Jokaisesta Länsi-Balkanin kansalaisesta tai asukkaasta pitäisi tulla Euroopan unionin kansalainen. Ja kaikki pitäisi tehdä, jotta voitaisiin, siis tämä voitaisiin saada aikaan. Hyvät naiset ja herrat, viime kerralla kun puhuin tässä valiokunnassa, jotkut edustajat eh, sanoi, toivat julki pelkonsa siitä, että meidän vastustuksemme yksipuoliselle itsenäisyys, meidän vastustuksemme yksipuoliselle itsenäisyysjulistukselle, jonka etniset Albanian viranomaiset ovat tehneet, vaikuttaisi kielteisesti alueen vakauteen. Nämä pellot eivät kuitenkaan ole konkretisoituneet, koska me päätimme toimia vastuullisesti. Meidän teillä ei pitäisi olla minkäänlaista epäilystä siitä, että meidän perusasenteemme Kosovoon on sama. Serbian tasavalta ei koskaan missään tapauksessa implisiittisesti tai eksplisiittisesti tule tunnustamaan tätä itsenäisyysjulistusta. Tämä on meidän perustuslaillinen velvollisuutemme samalla kun se on myös demokraattinen, demokraattinen velvollisuus. Ja tässä perusasiassa meidän kansakuntamme seisoo yhtenä miehenä. Samalla olemme korostaneet sitoumustamme vastata rakentavasti ilman, että haemme konfrontaatiota lain ja diplomatian kautta. Tämä strateginen päätös merkitsee paradigman muutosta Balkanin rauhan puolesta. Ensimmäistä kertaa alueen historiassa tällainen näin perustavaa laatua ole ja monimutkainen asia, jossa mukana ovat identiteetti, rajat, yhteisön oikeudet, erilaiset historiat. Tässä on voitu kuitenkin välttää minkäänlaista sotilaallista yhteen törmäystä ensimmäistä kertaa Balkanin historiassa. Tämän vakavan kriisin alusta osa meidän strategiamme oli yrittää käsitellä tätä erikseen ja siksi olemme halunneet käyttää rauhanomaisia välineitä. YK yleiskokouksen välityksellä pyysimme kansainvälistä tuomioistuinta päättämään, onko Kosovon yksipuolinen itsenäisyysjulistus kansainvälisen lain mukainen. Ja halusimme tällä tavoin hoitaa poliittiset erila- erimielisyydet. Tämä mielestäni on nykyinen rooli, malli, mitä konfliktin ratkaisuun tulee. Sellainen malli, jota voitaisiin soveltaa missä tahansa maailmassa, jossa on hyvin syviä jakaumia ja jossa historian taakka on painava ja jossa asiat ovat tosiaan kansallisen identiteetin keskiössä. Olemme myös käyttäneet huomattavasti voimia äh, saadaksemme äh, eri äh, toimielimet toimimaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti, samoin kuin myös EULEXin. Olemme halunneet hyvin neutraalisesti, neutraalisti ratkaista asiat kaikkien maakunnan asukkaiden hyväksi. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin pääsen puheeni loppuun, haluaisin käyttää puhua kuitenkin hieman Bosnia-Herzegovian nykytapahtumista. Serbian tasavalta tulee hyvin tiukasti kunnioittamaan naapureittensa suverenisuutta ja alueellista integriteettiä. Me haluamme kannustaa kaikkia niin, että he voivat löytää tavan uudistua ja samalla vauhdittaa matkansa kohti EU-jäsenyyttä, joka on kaikkien strateginen prioriteetti olemme sanoneet, että tuemme mitä tahansa järjestelyjä, jotka ovat tarpeellisia eri osapuolille. Konsensuksen rakentaminen on mielestäni yksi ydinarvoista ja ja sitä kuvaa esimerkiksi se, että tärkeät institutionaaliset muutokset, niissä kaikkien on annettava, niille kaikkien on annettava oma suostumuksensa. Joskus kestää kauemman kuin olisi halunnut, kuten esimerkiksi Lissabonin sopimuksen ratifiointiprosessi on muistuttanut meitä. Mutta loppujen lopuksi sopimukseen päästään ja tällä tavoin kaikki voivat edetä yhdessä eteenpäin. Hyvät naiset ja herrat, kommenteissani olen halunnut tosiaan esittää Euroopan tulevaisuuden ja Länsi-Balkanin tulevaisuuden laajemmassa strategisessa asiayhteydessä korostaakseni sitä, että meidän on saatava aikaan konkreettisia askeleita kohti jäsen, jäsenyyttä. Henkilönä, joka haluaa että maa voi liittyä EU-hun, ei pelosta, että jäisimme ulkopuolelle, vaan tosiaan luottavaisena omaan kykymme tuoda oma kortemme kekoon ja ka, saada aikaan rauha ja vakaus vanhalla mantereella. 20, on menossa 20. muistovuosi Berliinin muurin sortumisen jälkeen. Marraskuun 1989 on symbolinen hetki jolloin kylmä sota päättyi. Monelle meistä Länsi-Balkanilla tämä päivämäärä merkitsee myös jotain muuta. Siis menetettyä tilaisuutta, joka olisi johtanut suureen strategiaan, tragediaan. Maailma on parhaillaan muuttumassa ja Länsi-Balkanilla me olemme päättäneet, että emme tällä kertaa päästä tilaisuutta käsistämme, vaan olemme yhä päättäväisiä liittyäksemme Euroopan unioniin mahdollisimman pian. Ja nyt sitten pääsen puheeni loppuun. Ja haluaisin esittää teille Jovan Skelitsin sanat. Hän on yksi Serbian kunnioitetuimmista kansanedustajista, joka kirjoitti viime vuosisadan vaihteessa – se, että demokratiasta tehtäisiin todella elävää, hengittävä todellisuutta, se merkitsee, että meidän on kohotettava kaikkien naisten ja miesten tietoisuutta vapaudesta, siis kaikkien sellaisten, jotka etsivät raitista ilmaa voidakseen elää elämänsä täydellisesti. Siis on kysymys siitä, että on kohotettava tietoa vapaudesta. Se merkitsee, että vanha demokratia näkemys, joka olisi arvoneutraali, mekaaninen prosessi, se täytyy jättää. Minulle tämä merkitsee jotain huomattavasti korkeampaa. Se, että löydetään tapa elää elämää todellisessa solidaarisuudessa, sellaisessa yhteydessä, yhteisössä, jossa arvot jaetaan. Ja jossa yhteiset intressit ovat yhtä tärkeitä. Ja nyt sitten on tulossa koetuksen aika. Olen tosiaan luottavainen sen suhteen, että strateginen tilanne, joka, joka on tarjolla, on siis me, meidän on otettava käytävä kiinni tähän niin, että tästä tulee todella vahva ja hyvä. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta puhua ulkoasian valiokunnalle. Grazie, signor ministro. Davvero. Kiitos, ministeri. Tämä puheen oli hyvin mielenkiintoinen. Nyt aloitamme keskustelun ja annamme ensin puheenvuoron esittelijä Katsinille. Pyydän, että kunnioitatte kolmen minuutin puheaikaa. Presidente, gospod minister, gospa Kiitos ministeri, hyvä suurlähettiläs. Haluaisin ensin onnitella teitä molempia ja hallitusten siitä, mitä tehtiin, jotta niin sanottu tiekartta saatiin laadittua. Viisumirajoitusten vähentämisestä sitten Serbia on päässyt tässä eteenpäin. Olisin iloinen, jos Serbian kansalaiset jo ennen meidän jouluamme pääsisivät Serbiasta pois ilman viisumia. Uskon, että tässä on tehty hyvää työtä ja todistettiin se, että silloin kun Serbia tekee päätöksen, se voi saada paljon aikaan. Haluaisin onnitella myös siitä, että Voivodina vihdoin sai statuksen – Tämä mahdollistaa sen, että Serbia pääsee eteenpäin työssään. Siellä tarvitaan uusia hallituksia, jotka tarvitsevat tukea kohesiolle ja yhteistyölle konkreettisessa alueiden välisessä yhteistyössä. Serbian pitää olla oikeusvaltio ja oikeuden pitää olla sama kaikille. Serbian laki kiireä ei kukaan saa loukata. Ja siksi haluaisin viitata siihen, että jotkin kansalaisjärjestöt viittaavat tiettyihin konkreettisiin ihmisoikeusloukkauksiin oikeusjutuissa. Hyvä ministeri, olen varma, että Serbia tulee toimimaan tässäkin asiassa entistä paremmin. Olen varma, että Serbia tulee löytämään myös Vladicin ja Hadicin ja toimittamaan heidät Haagiin. Olen ty- tyytyväinen siihen, että teette yhteistyötä esimerkiksi Slovenian kanssa, ettei ainoastaan rikostuomioistuimen kanssa. Kuten Saksa ja Ranska sanovat, Serbia voi olla Euroopan unionin moottori Länsi-Balkanilla, mutta myös jarru tälle. Kaikki esteet, joita asetatte, haittaavat kaikkia ja siksi haluaisin että puhua sen puolesta, että EULEX tunnustetaan. Se on tärkeää, että alueella päästään eteenpäin. on sanottu, että äh, hallitus äh, kehottaa kansalaisia laajasti osallistumaan vaaleihin. Heilläkin on oikeus olla mukana politiikan teossa. Ja vielä lopuksi, hyvä ministeri, tulevaisuus kuuluu rohkeille. Varmasti poliittista rohkeutta riittää ja tulemme näkemään poliittisia yllätyksiä, jotka myös vakuuttavat meidät siitä, että pelko siitä, että Kroatian jälkeen EU ei voisi enää laajentua, osoitetaan vääräksi. Serbia ei saa joutua oman historiansa panttivangiksi. Osoittakaa, että että tulevaisuutenne on Euroopan unionissa. Kiitos. Seuraavaksi puolustusalivaliokunnan jäsenelle. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos ministeri teidän puheestanne, joka on erittäin tärkeä ja erittäin ajankohtainen. Mitä tulee teidän ja hallituksenne sitoumukseen siihen priorisointiin, joka koskee Serbian matkaa kohti unionia, muistutitte meitä siitä, että hallitus, johon kuulutte, valittiin 2008 samalla kuin presidentti Tadžić, siis tässä oli kysymys integraatiosta Euroopan unionin. Se oli kaik, ehdotan priorisointi. Ja tämähän esitettiin tavallaan kansanäänestyksenä, jossa oli valittava Euroopan unionin puolesta tai vastaan. Mitä sitten muihin aiheisiin tulee, niin siis tässä haluaisin onnitella tosiaan siitä, että teidän että tosiaan otitte tämän Euroopan unionin priorisoinnin keskiöön. Tehän käytätte hyvin paljon diplomaattista energiaa Kosovon kysymykseen ja sanoitte, että halusitte tosiaan, tosiaan asettaa koko kysymyksen tiukasti juridisiin puitteisiin. Haluaisin kuitenkin sanoa, että jossain määrin olen epäileväinen siitä, sen suhteen, mitä tehdään. Siis se priorisointi, eli tämä teleskooppi, Siis se, että jatkuvasti priorisoidaan Kosovon kysymystä. Siis Euroopan unionin poliittinen realiteetti on se, että 22 maata 27 on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden, eikä tässä ole tarkoitus palata taaksepäin. Millä tavalla te suhtaudutte tähän jännitteeseen näiden kahden priorisoinnin välillä? Haluaisin sanoa pari sanaa myös laajentumisesta. Tehän puhuitte tämmöisestä väsymyksestä, josta joskus puhutaan. Tässä puhun poliittisen ryhmäni, eli presidentti Sarkozyn puolueen nimissä – Siis mitä tulee kaikkiin, siis jatkuvasti on haluttu puhua laajennuksesta siten, että koko Länsi-Balkan olisi mukana Serbia mukaan luettuna tietysti. Kiitoksia. Seuraavaksi Taaler, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Spoštovani gospod minister, gospa Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri, rouva suurlähettiläs. Toivotan teidät äh, sydämellisesti tervetulleeksi ulkoasioiden valiokuntaan. Uskon, että teidän läsnäolonne juuri tällä hetkellä meidän valiokunnassamme on tärkeää. Nyt kun haetaan Länsi-Balkanin valtioiden yhdentymistä EU-hun. Me tänään olemme käsitelleet äh, Kroatian ja Makedonian tilannetta ja ympyrä sulkeutuu nyt Serbiaan. Me toivomme että Euroopan unioni ja nämä maat lähestyisivät. Haluaisin esittää teille aiheesta kysymyksen. Me tiedämme, mitä, mikä on sisällöllinen ja muodollinen syy sille, että vakaussopimusta ei ole toimeenpantu EUn ja Serbian kesken. Eikö olisi mahdollista löytää uskottavia todisteita siitä, että Serbia todellakin äh, etsi Mladicia ja Hadicia. Ja että sitä kautta Serbia täyttää velvollisuutensa. Meidän täytyy ylittää nämä esteet ja Serbian täytyy tehdä edistysaskeleita. Me kuulimme eilen kollega Grobiakilta, että Kroatia, siis Zagreb, oli ehdottanut Belgradille rajalinjan määräytymistä maiden kesken. Tonavan äh, lahan nyt menee tämä raja ja siellä on näitä ongelmia. Mikä tilanne on nyt tämän rajan suhteen? Oletteko te valmis äh, ratkaisemaan tämä mahdollisimman nopeasti, että se ei olisi este matkalla kohti EUta? Kiitos, Thaler. Seuraavaksi Lunacek, kaksi minuuttia. Mr. President. Uh, Mr. Minister, very... Kiitos, uh, herra ministeri. Olen iloinen saadessani tavata teidät. Uh, ensimmäistä kertaa olen Kosovon uusi esittelijä. Lyhyessä kahden minuutin puheenvuorossani haluaisin keskittyä siihen. Olin ilahtunut teidän mahtavasta englannistanne ja retoriikastanne ja se, miten te esititte asiat ja että on kysymys vapaudesta, demokratiasta, rauhasta ja vakaudesta. Minä uskon tähän ja tiedän, että teidän presidenttinekin uskoo tähän, joten tästä olemme samaa mieltä. Mutta te sanoitte, että teidän kansanne on yhdentynyt kansainvälisen rikostuomioistuimen, sotarikostuomioistuimen käyttämisestä. Ja te tiedätte, että teidänkin maassanne on ihmisiä, jotka haluavat vaaleissa lähteä siihen, että ihmiset ottaisivat asiat omiin käsiinsä. Haluaisin nyt Serbian kosovolaisia pyytää osallistumaan näihin vaaleihin, koska tässä on kysymys Serbian kosovolaisista, jotka ovat tämän maan kansalaisia, asukkaita, että he ottaisivat käsiinsä politiikan äh, tuolla tasolla. Ja toivon myös, että teidän kansalaisenne saisivat äh, matkustaa äh, vapaasti, varsinkin nuoret ihmiset. Olen taistellut tästä omassa parlamentissani, jossa olen jäsen kymmenen vuotta. Kysyisinkin nyt, kykenisittekö te takaamaan myös sen, että kunnioittaisitte näitä valvontoja myös Kosovan suuntaan, ihan kuten millä tahansa kansainvälisellä rajalla? Ja vielä viimeinen asia, mikä on tilanne pohjoisessa Mitrovicissa. Minusta olisi erittäin tärkeää, että te käyttäisitte eh, sitä, eh, niitä mahdollisuuksia, mitä teillä on, että voisitte tukea näiden ihmisten integroitumista Kosovoon. Tiedän, että se on teille vaikea asia. Tiedän, että te olette sanoneet, että Serbia ei koskaan eh, tule tunnustamaan IUDtä. Mutta kyllä mekin tiedämme, että politiikassa ei koskaan pitäisi sanoa ei koskaan, varsinkaan jos haluamme katsoa yhteistä tulevaisuutta. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia Tsanakille. Uh, Onnittelut uh, ulkoministeri Jeremitsille aivan erinomaista puheesta Shakespearein kielellä. Oh, oh, oh, shall I say the North, the North, the North, America, the North American variant? Siis pohjoisamerikkalaisena varianttina kielestä. Minä olen aina ollut teidän maanne suuri ystävä ja sen taistelun ystävä siinä, kun se on yrittänyt päästä pois tällaista äärikansalliskiihkomielisyydestä ja olin tosiaan hyvin huolestunut Kosovon UDI-tilanteesta ja niistä vaikutuksista ja tästä juridisesta limbosta, jossa se on mitä joihinkin valtioihin tulee ja joihinkin YK-valtioihin. Ja tämä tietysti merkitsee suuria ongelmia, mitä tulee alueen vakauteen tulevaisuudessa. Ja henkilökohtainen mielipiteeni on se, että mitä Kosoman jakautumiseen tulee, niin – meillä on de facto tilanne, siis Mitrovitsan tilanne, jota ei voida tyydyttävästi ratkaista, joten itse asiassa hyvin vaikea tilanne käsissämme. Enkä ole mitenkään optimistinen äh, ratkaisun suhteen lähitulevaisuudessa, mutta olen Montenegron esittelijä parlamentissa – ja Olli Rehn komission jäsen äskettäin valiokunnassa kertoi tästä hyvänä uutisena, mitä tulee sen matkaan kohti EU-jäsenyys ehdokkuutta. Mitä tulee Serbian Montenegron kahdenvälisiin suhteisiin, missä määrin voitte te koordinoida tätä kaikkea jos teistä tulee ehdokas ja lainsäädäntöön, siis lainsäädäntönhän on hyvin päällekkäistä varmasti Montenegron kanssa. Montenegrohan on pieni maa ja sen resurssit ovat rajalliset, mutta kutakin maata pitää kohdella omi, käsitellä omien asioittensa mukaisesti. Millä tavalla voisitte ko- ko- koordinoida Podgoritsan ja Belgradin välillä näitä asioita? Avgirakis. Seuraavaksi Jagiri Gatis kaksi minuuttia. μάλλον Αγκουράκης είπατε κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. εμένα, εμένα εννοούσατε, έτσι. Εντάξει. Olen Angorakis, varmasti tarkoititte minua, hyvä puheenjohtaja. No niin, kiitos. Onnittelut ulkoministerille ja samoin haluaisin tervetu- äh, toivottaa tervetulleeksi rouva suurlähettilään. Nyt pari huomiota teidän puheestanne. Sermit eivät ole ystäviä. Me ainoastaan siksi, että uimme yhdessä Egean meressä, vaan myös siksi, että olemme tehneet paljon asioita yhdessä. Meillä on taloudellisia suhteita keskenämme ja taloudellinen tilanne on tällä hetkellä erittäin huono sekä teidän maassanne että meillä. Voisitteko kertoa hieman tarkemmin Serbian taloudellisesta tilanteesta? Ja seuraava kysymykseni kuuluu. Kymmenen vuotta Naton pommitusten jälkeen Oikeastaan koko Balkanin tilanne oli ähm, järkyttävä ja Kosovo jakautui. Tässä ei selvitty ilman sotaa. Serbian ei olisi koskaan pitänyt hyväksyä Kosovon jakoa. Tämä oli laiton toimi. Mutta kysymykseni on, mitä teette jotta maanne alueellinen koskemattomuus saadaan valtaan. Minuutti. Kiitos. Seuraavaksi Gaaler, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, kuuntelin teitä ilolla ja kiitän teidän poliittisesta sitoumuksestanne kohti EUta. Te toitte esiin kaikki avainsanat, jotka halusimmekin kuulla. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että serbialaiset suurimmaksi osaksi haluavat kohti EUta ja toivovat ehkä tätä kautta parempaa elämää, koska politiikka on johtanut heitä aikaisemmin harhaan. Ja toivottavasti tiellä kohti EUta tällaisia virheitä enää tapahdu. Toivotan, toivon, että serbialaiset voivat pian matkustaa jälleen vapaasti. Uskon, että Kosovo-kysymyksessä ja realiteettien tunnustamisessa tarvitaan vielä aikaa. Kuten täällä sanottiin, politiikassa ei koskaan kannattaisi sanoa ei koskaan, mutta erityisesti tämä pätee Balkaniin. Tilanne on kuitenkin kunnallisvaalien jälkeen Kosovossa jälleen kerran kärjistynyt. Voimmeko odottaa, että kosovolaiset osallistuisivat kunnallisvaaleihin Serbiassa. Jos tällaista vaatimusta ei esitetä, niin mitä hyötyä serbit saavat Kosovasta, jos he eivät osallistu vaaleihin? Ja sitten vielä lyhyesti Mladicista ja Hacicista. Varmasti tiedätte ja mekin tiedämme, että Serbiassa on rakenteita, jotka suojelevat Mlavicia ja näitä muita henkilöitä. Pelkäättekö poliittisesti heidän toimittamistaan oikeusistuimeen? Mikä on syy sille, että Serbia ei heitä toimita tuomioistuimen eteen? Kiitos, Galer. Näin päätämme ensimmäisen kysymyskierroksen ja annan puheenvuoron herra ministerille ja sen jälkeen pidämme toisen kysymyskierroksen. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos, kiitos kaikista kommenteista ja kiitos siitä, että tosiaan olette tuoneet esiin tukenne Serbian matkaan EU-ta kohti. Ennen kaikkea esittelijä Katsinille toivon voimani työskennellä hyvin läheisesti hänen kanssaan ja muiden edustajien kanssa täällä, jotta voitaisiin tällä tavalla saada aikaan Serbian liittyminen EU-hun. Ensiksi haluaisin puhua tästä jäätyneestä tilanteesta, siis koko prosessi kohti EUta on tällä hetkellä jäissä – ja puhuttiin paljon yhteistyöstä tai esitettiin kysymyksiä yhteistyöstä Haagin tuomioistuimen kanssa. Toistan sellaisen asian, jonka sanoin jo alussa. Olemme täysin eittämättä sitoutuneet siihen, että yksikään sotasyyllinen ei tule olemaan vapaana. Suuri joukko Serbian hallituksen taholta on jo saatettu oikeuteen, Serbia on, hallitus on hyvin nopeasti toiminut ja muun muassa luovuttanut Radovan Karadzicin. Ja jos tämä ei olisi millään tavalla vaikuttanut poliittisesti, niin silloin mikään ei olisi sitä tehnyt. Ei ole yhtään mitään, jota voisimme tehdä enemmän kuin sen, mitä jo nykyään teemme sen varmistamiseksi, että yhä vapaana olevat sotasyylliset löydetään, otetaan kiinni ja sitten annetaan heille mahdollisuus puolustautua oikeusistuimessa. Ja kuten alkupuheessani sanoin, niin emme aio lopettaa toimintaamme ennen kuin tämä on tehty. Serbiassa on kuitenkin sellaisia ihmisiä, jotka tukevat tätä hallituksen päätöstä. Ja sitten ihmisiä, jotka tosiaan vihaavat tätä hallituksen kantaa. Mutta ne, jotka tukevat ja ne, jotka vihaavat tätä, siis Serbia on joka tapauksessa valmis tekemään kaikkensa, siis sen teemme ja kaikki tietävät tämän, siis tässä olemme tosiaan yksimielisiä. Kuitenkin yhä vähemmän on sellaisia, jotka joille jatkuvasti esimerkiksi eri, erityissyyttäjä herra Brametz on yksi näistä. Siis heillä ei ole minkäänlaista epäilystä siitä, että tosiaan teemme parhaamme poliittisesti ja käytännössä. Herra Bramets on Belgradissa tänään. Hänelle jälleen tiedotetaan eri tahojen puolesta ja hän on julkaisemassa oman kertomuksensa pian ja toivon, että se heijastaa sitä, joka on kantamme. Ja viime kerrallakin, jolloin Brametsilla oli mahdollisuus tiedottaa Euroopan unionin ulkoministereille tästä asiasta, kun häneltä kysyttiin, olisiko jotain sellaista, mitä he voisivat tehdä ja mitä he eivät tee, niin hänen vastauksensa Serbiassa oli ei. Joten toivon tosiaan, että tilanne ei ole tällainen, että se jatkuisi loputtomiin. Mutta ymmärrän kyllä kaikki ne arkaluontoiset tekijät, jotka liittyvät asiaan. Siis poliitikkoina me ymmärrämme tietysti politiikkaa myös omissa maissamme ja muissakin maissa. Haluaisin jättää tämän kysymyksen tähän. Kroatia on tosiaan parhaalla tiellä kohti EUta ja tämän mielestäni on erittäin hyvä asia. Se on hyvä meille Serbialla ja se on hyvä alueelle ja se on hyvä kaikille. Mutta jälleen kerran, sen jälkeen kun Kroatia on liittynyt, on olemassa ihmisiä, jotka sanovat, että sen jälkeen pitäisi olla laajentumisessa tauko. Ja on olemassa logiikkakin tämän takana, kaiken takana. Se jonkun verran logiikkaa. Eli Kroatian jälkeen on tauon tarve. Jos tämä viesti yhdistetään hyvin, hyvin vaikeaan EU-jäsenyyskysymykseen, siis mitä Turkkiin tulee, niin silloin täytyy ruveta miettimään sitä, mikä, mitä, me tunnemme, mitä me tunnemme Länsi-Balkanilla. Monet alkavat varmasti ajatella, että meidät, meitä on, työn, ollaan työntämässä samaan veneeseen – Jos ajatellaan kaikkia niitä, jotka ovat tässä tilanteessa joutuneet elämään vuosikausia, jos uskotte Länsi-Balkanin integroitiin tulevaisuuteen, niin älkää jättäkö meitä odottamaan liian kauan. Me olemme valmiita tekemään kaikkemme, mitä pitää tehdä. Ja siis koko Haakin tuomioistuin kysymys on tämän asian sydämessä. Me olemme halukkaita tekemään kaikkemme, koska me todella uskomme täyteen, täydelliseen yhteistyöhön ja siis siihen, että kaikki, kaikkien sotarikollisten on vastattava teoistaan ja voitava puolustautua haakissa. Mutta mitä tulee laajempiin poliittisiin vaikutuksiin, ne on otettava myös huomioon ja pyydän teitä tekemään sen. Kosovasta esitettiin paljon kysymyksiä. Ja Minun on käytettävä tietysti jonkun verran aikaa vastatakseni niihin. Ja monet sanoivat, että Serbia on avainmaa strategiassa tällä alueella. Itse asiassa se, sitä heijastaa kaikkein parhaiten se tosiseikka, että meillä on kaksi esittelijää Serbian kysymyksessä. Katsin ja Lunatsik Aiomme työskennellä teidän molempien kanssa. Me todella otamme tämän koko Kosovon tilanteen hyvin vakavasti. Ja haluaisin toistaa tämän vielä kerran. Monet odottivat, että tämän UDIin, eli yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen jälkeen syntyisi täysin sekamelska kaos. Serbia päätti, siis me hyvin vankasti vastustamme tätä yksipuolista itsenäisyysjulistusta ja käytämme joka ikistä keinoa rauhanomaisena demokraattisena maana ja käytämme hyväksemme kansainvälistä järjestelmää oman kantamme edistämiseksi esiin tuomiseksi. Hyvin harva ihminen hyvin harvalla maailmassa voisi olla mitään sanottavaa, mitä tulee jonkun maan oikeuteen pyytää kansainvälisen tuomioistuimen mielipidettä. Ja sitten odotamme, mitä sieltä tulee. Ja varmasti te aiotte kysyä minulta, että mitä aiotte tehdä, jos tuomioistuin sanoo, että yksipuolinen itsenäisyysjulistus vastaa kansainvälistä oikeutta. Mitä siis 22 maata tekee, jos tuomioistuin sanoo, että tässä rikottiin kansainvälistä lakia, oikeutta. Eli siis aiotte pitää kiinni siitä. Siis me aiomme pitää kiinni sover- suvereenista demokraattisesta oikeudestamme puolustaa alueellista koskemattomuuttamme. Siis kuitenkin siten, että se ei millään tavalla estä kenenkään pääsyä tai sitä, että ihmisillä, kenelläkään tällä alueella voisi olla vauras tulevaisuus. Me aiomme pitää kuitenkin huolen siitä, että ei e-, epävakaita oloja ei synny. Sen jälkeen, kun sitten tuomioistuin on antanut lausuntonsa, meidän pitää yrittää löytää sitten oma tiemme tästä eteenpäin. Joten jos sanotaan, että että ei ole kovinkaan fiksua sanoa ei koskaan, eli älä koskaan sano ei koskaan. Olen samaa mieltä, että näin ei pitäisi tehdä missään asiayhteydessä. Ei pelkästään mitä tulee siihen, että Serbia tunnustaisi Kosovoa. Tehkäämme työtä yhdessä, yrittäkäämme edistää koko aluetta – ja kun lähestymme täydellistä integraatiota, uskon, että mielipide pikkuhiljaa rentoutuu ja rauhoittuu niin, että pikkuhiljaa sieltä alkaa hahmottua ratkaisuja. Mutta en aio puhua näistä tarkemmin, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan sanoa ei sille mahdollisuudelle, että pääsemme tulevaisuudessa kompromissiin. Käytämme tietysti paljon diplomaattista energiaamme Kosovon asiassa, mutta mainitkaapa joku sellainen maa, joka olisi samassa tilanteessa ja joka eh, päättäisi käyttää diplomatiaa ja sitten ei menisi koko tätä tietä loppuun asti. Siis käytämme kaiken diplomaattisen voimamme jotta voisimme ratkaista samanasteisia asioita niin kauan kuin rauha on taattu, niin meidän pitäisi löytää eri yhteistyötapoja, vaikka olemme eri mieltä perusasiasta. Ja arvostan hyvin suuresti sitä, että EUn prosessi, mitä Serbian liittymiseen tulee, mitä EU-politiikkaan tulee, siis tämä on eri asia kuin se, että tämän maakunnan tulevaisuus ratkaistaisiin. Ja olisi hyvä, jos asia olisi näin, että voisimme edetä ja samalla kun etenemme, kuten sanoin, niin asiat varmasti paranevat paranemistaan. Ei ollut yksinkertaisesti mahdollista Serbialle millään tavalla tukea näitä tai hyväksyä näitä paikallisvaaleja, jotka pidettiin, jotka aiotaan pitää jossakin Kosovon osissa 15. marraskuuta tänä vuonna. Mielestämme tämä oli erittäin huono ajatus, että vaalit pidettäisiin YK turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ulkopuolella. Olemme miettineet siis mahdollisuuksia sellaisia mahdollisuuksia, jotka eivät rikkoisi tätä päätöslausemaa vastaan. Mutta näin ei sitten kuitenkaan käynyt, eli emme saaneet aikaan tätä. Eli Serbian hallitus ei voi hyväksyä näitä vaaleja, koska jos me siis tosiaan tämän päätöslausuman vastaisia paikallisia vaaleja tukisimme, siis Kosovon perustuslain mukaisesti, eh, mitä meihin tulee, niin tämähän merkitsisi oman eh, perustuslakimme rikkomista. Mm, en ole kovinkaan mielissäni voidessani tai korostaessani tätä Serbian kantaa. Olisi huomattavasti parempi, jos löytäisimme ratkaisun tähän vaikeaan tilanteeseen. Neljä vuotta sitten Serbian presidentti silloin sitten hyväksyi nämä paikallisvaalit, jotka eivät olleet menestyksekäitä. Viimeksi kun tuimme näitä paikallisia vaaleja, niin 0,5 prosenttia serbeistä – osa, päättivät silloin osallistua, kun tuimme näitä tai hyväksymme nämä vaalit. Siis tämmöistä tukea tai hyväksymistä emme voi antaa. Toivon, että tilanne olisi erilainen, kun puhutaan sitten joistakin ihmisistä, jotka tosiaan tukevat näitä vaaleja, paikallisvaaleja Serbiassa – koska joku mainitsi tosiaan sen, että jotkut näitä tukevat. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Slobodan Milosevicilla oli albaanilaisia hallituksessaan. Ja albaanilaiset tukivat Slobodan Milosevicia 90-luvulla. Hyvin suuresti epäilen sitä, että he, ne he, he heijastivat mm, suuren enemmistön, oman kansansa enemmistöä on tietysti mahdollista löytää ihmisiä, jotka tukevat erilaisia asioita, mutta minä puhun tosiaan demokraattisesta legitiimisyydestä. En usko, että tässä tapauksessa se pätee. Tilanne on vaikea ja toivon, että tosiaan löydämme tavan ratkaista tämä ja varmasti pystymme sen tekemään lähitulevaisuudessa. Sen jälkeen, kun nämä vaalit on, ovat ohi, niin mielellämme haluamme aloittaa vuoropuhelun, joka johtaisi sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmiset ovat edustettuina paikallistasolla sillä tavalla, että heidän omia etujaan ajettaisiin ja samalla rikkomatta sääntöjä. Näissä oloissa tämä ei ollut mahdollista ja olen todella pahoillani siitä, että näin on käynyt mutta me olemme halukkaita työskentelemään kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta voisimme tilanteen korjata lähitulevaisuudessa. Mitä pikemmin, sen parempi. Grazie, signor ministro. Il secondo tour. Kiitoksia, hyvä ministeri. Ja nyt toisen kierroksen kysymysaika pitää valitettavasti rajoittaa puolentoista minuuttiin. Meidän on kunnioitettava aikataulua. Puolitoista minuuttia puheaikaa annetaan seuraavaksi Dekaiserille. Sano vielä. Minun kysymykseen ei vastattu ollenkaan, eli Montenegro-Serbia-asiaan. Olen pahoillani, no unohdin sen itse asiassa. No, anteeksi, anteeksi. Haluan tietysti vastata siihenkin. Montenegron suurlähettiläs esitti valtuuskirjansa presidentillemme eilen ja uskon, että meidän suhteemme Serbia Montenegron kanssa ovat elpymässä sen jälkeen, kuin hyvin suuri osa luottamuksesta hävisi. Eli kun viime vuonna Montenegro päätti tunnustaa tämän yksipuolisen Kosovan itsenäisyysjulistuksen, silloin oli tosiaan vaikea aika Serbialle, eli YK yleiskokouksessahan pidettiin äänestys ja sen jälkeen asia lähetettiin edelleen kansainväliseen tuomioistuimeen, eli oli hyvin hankala aika kysymyksessä. Serbian Montenegron suhteet ovat hyvin erityislaatuiset. Tämä tilanne on jatkunut jo vuosisatoja. Serbia Montenegro kysymys ei ollut mitenkään tavallinen asia ja siksi sitä oli hyvin vaikea käsitellä. Päätimme käsitellä sitä sellaisella tavalla, joka ei haittaisi millään tavalla näiden erityisten suhteiden sisältöön mitä tulee terveydenhoitoon, koulutukseen, kaikkiin tällaisiin asioihin. Siis politiikka ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Toivomme voivamme kehittää mahdollisimman parhaat suhteet. Montenegrohan tulee aina olemaan lähin naapurimaa, kansakunta, kutsutimma sitä millä tahansa nimellä. Näin on ollut jos vuosisatoja, en usko, että muutoksia tapahtuu. On olemassa poliittisia sopimuksia Serbian ja Montenegron hallituksen välillä ja vaikeuksia, mutta haluamme tosiaan ratkaista ne. Tilanne ei ole helppo Montenegrollekaan, mitä tulee etniseen serbialaisväestöön siellä. Ja toivomme tosiaan, että voimme työskennellä yhdessä Montenegron hallituksen kanssa ja tällä tavalla parantaa tilannetta. Mutta mitä tulee Montenegron mahdollisuuteen liittyä EU-hun, kaikki se mitä me teemme, se tulee olemaan myös heidän saatavissaan. Siis kaikkea tätä, mit. hän puhumme identtistä siis melko samanlaista kieltä, joten tämä kieliongelmakin ratkeaa. Ja autamme Montenegroa parhaan kykymme mukaan, koska se on erittäin tärkeä naapuri. Meillä ei ole ketään lähempää eikä tärkeämpää naapuria kuin juuri Montenegro. Siinähän ne kilpailivat Bosnian kanssa, mutta Bosnia ja Montenegro molemmat ovat erittäin tärkeitä ja hyviä naapureitamme ja aiomme jatkaa tosiaan parhaiden mahdollisten suhteiden kehittämistä näiden kanssa. Onorevole De Kaiser per un minuto e mezzo. Nyt puolitoista minuuttia De Kaiser. Kiitos puheenjohtaja, ministeri, liityn kollegoihin. Onnitellakseni teitä kaikesta siitä edistyksestä. Mikrofoni mitä maanne on saanut aikaan, mitä tulee lähentymiseen EU-hun ja demokratiakehitykseen lyhykäisyydessään. Monet kollegat ovat puhuneet Mladicista ja Hadzista, jotka ovat yhä vapaalla jalalla ja kolme kertaa sanoitte varmaan, että teemme kaiken mahdollisuuden, mikä vallassamme on. Siis mikä teidän vallassanne ei ole, ministeri? Eli mitkä ovat ne esteet, joita teillä on? Ja toinen kysymys sitten, se on erittäin tuskallinen. Mitä tulee Karadzicin oikeudenkäyntiin? Siis eh, meillähän tulee mieleen kauheita kuvia ja tiedätte, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa on puhuttu Srebrenitsan erilaista muisto muistamisesta. Te ette koskaan ole hyväksyneet päätöslauselmaa, joka koskee tätä kansanmurhaa ja jossa tuomitaan serbijoukkojen hyökkäys Bosnian muslimeja vastaan. Mitä tulee siihen, millä tavalla työstetään historiaa, niin on tärkeää tosiaan palata taaksepäin, jotta voitaisiin tällä tavalla mieliä rauhoittaa. Puhuitte esimerkiksi presidentti Tadjisista, mutta, joka oli Srebrenicassa, mutta mitä tulee esimerkiksi rajaan Kroatian kanssa, Kroatia sanoi, että se edistyy. Voisitteko tosiaan, siis suhteessa Serbiaan, voisitteko tosiaan vahvistaa tämän? Kiitos. Seuraavaksi Ludford puolitoista minuuttia. Thank you, Chairman. Thank. I'll be, be, uh puheenjohtajan nopeasti onnittelen Serbiaa sen edistysaskelista, mutta haluaisin puuttua hyvin tervetulleisiin sanoihin, eh, kun te sanoitte, että eh, Serbia ei vie eteenpäin omia jäsenyyshankkeitaan muiden kustannuksella – ja että tässä on tällainen strateginen, strategisia prioriteettiasioita. Te tiedätte, että parlamentti tukee viisumikysymyksissä eh, kaikkia viittä Länsi-Balkanin maata teidän sananne siitä, että teidän suurlähetystänne täällä Brysselissä lobbaisi meppejä Euroopan parlamentin valitseman tien vastaisesti vahvistaa kolmelle maalle välittömästi nämä vapaudet, muun muassa Serbialle. Ja että Bosnia ja Albania äh, jätettäisiin tavallaan ulkopuolelle ja sanomalla, että niistä ei voi tulla tällaisia viisumivapaita mailta ennen kuin ne täyttävät nämä tietyt vaatimukset. Minua kyllä häiritsi se, että teidän lähetystönne lobbasi meppejä tätä näkökantaa viisumivapautta vastaan. Ehkäpä te voisitte kommentoida tätä. Ja toisekseen olen samaa mieltä De Kaiserin kanssa siitä, että en oikein ymmärrä, jos te teette todellakin kaikkeen, mitä te voitte, miten teidän maanne ei voi löytää näitä kahta sotarikollis, sotarikollisista epäiltyä. Ja mitenkä te voitte sitten toteuttaa muut asiat, jos te ette voi toimittaa näitä kahta epäiltyä. Kiitos. Seuraavaksi Preda puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin pidän hyvänä sitä, että edistymiskertomus Serbiasta on näin myönteinen. Haluaisin korostaa, että on välttämätöntä äh, jatkaa interim-sopimusta mahdollisimman pikaisesti, jotta rahoittaa Serbian hallituksen ponnisteluja voidaan tätä kautta tukea. Oli tärkeää, että viisumihelpotuksia on tullut, koska tämä avasi maan kansalaisille mahdollisuuden olla läsnä Euroopassa. Minulla on kysymys herra ministerille. Lokakuusta lähtien on sanottu, että Serbian hallitus on tehnyt toimia vähemmistön suojelemiseksi, mutta hallituksen toimiin kohdistuu epäilyksiä äh, romaniväestön suhteen. Haluaisin tietää, mitä hallitus haluaa tehdä parantaakseen Serbian romaanialaisten tilannetta. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Koppa. Kiitos. haluaisin ryhmäni SDn nimissä kiittää ministeriä positiivisista edistysaskelista. Minusta on hyvä, että myös Kosovon kanssa käydään vuoropuhelua. Toinen asia liittyen rikostuomioistuimeen Edellisellä kierroksella puhuttiin kansallisesta anteeksi antamisesta. Sekin mainittiin, mutta nämä kaksi viimeistä syytettyä on kuitenkin luovutettava. Heitä tämä ei koske. Mitä Belgradissa pitäisi nyt tehdä? Onko sitä puhuttu? Sitten puheenjohtaja Olisiko ehkä mahdollista kutsua herra Bramat tänne niin, että me voisimme saada häneltä ensikäden tietoa siitä, miten yhteistyö Servien kanssa sujuu. Ja silloin mekin ehkä saisimme hieman objektiivisemman näkökannan. Tämä olisi mielestäni hyvä asia. Grazie, onorevole Koppa. Kiitoksia. Edustaja Kooppa, varmasti tutkimme myönteisessä mielessä tätä ehdotusta. Seuraavaksi vaikea puolitoista minuuttia. Minuta impuje malo za neku... Kiitoksia. No, puolitoista minuuttia eivät juurikaan riitä vakavasti otettavan puheenvuoron. Toivotan teidät tervetulleeksi nuorena, nuoren sukupolven serbipoliitikona ja jo edeltäjänne viittasi siihen, että te ehkä pystytte paremmin näkemään modernin Serbian. Olen tyytyväinen siihen, että nuoret serbialaiset voivat pian taas matkustaa kaikkialle Eurooppaan. Ja että Serbia tätä kautta saa lisää pontta Eurooppa myönteiseen politiikkaansa. Minulla olisi eräs Kosovoon liittyvä kysymys. Sitä ei lyhyesti voi käsitellä. Kyseessä on valtio, jonka 26 eu jäsenvaltiota on tunnustanut. Mitä tulee Serbien palaamiseen Kroatian, tästä puhuin jo aikaisemmassa puheenvuorossani ja haluaisin kysyä suojasta serbialaisia luostareita kohtaan. Tämä on tärkeä asia, kun keskustellaan Kosovosta. Ja liityn niihin, jotka sanovat ja korostavat sitä, että Mladic täytyy saada oikeuden eteen. Mikrofoni. Kiitos. Ministeri, olin äsken, kuuntelin teidän puhettanne, mutta alussa puhuitte maanne prioriteeteista hyvin kaunopuheisesti, kuten kaikki ovat sanoneet. Ja olin tosiaan iloinen, että sanoitte, siis priorisointinne olivat oikeassa järjestyksessä, koska ensin puhuitte maanne poliittisesta tulevaisuudesta Euroopassa, Euroopan unionissa – Tietysti me kaikki nyt odotimme tietysti konkreettista näyttöä ja tekoja siitä, että te olette tosiaan kehittymässä tämän kehityssuunnan mukaisesti. Ja mainitsitte myös huolenaiheet mahdollisesta tauosta sen jälkeen, kun Kroatia on tullut EU-hun, että pidettäisiin jonkunnäköinen tauko, joka johtuisi väsymyksestä ja niin edelleen. Herra Katsin puhui tästä lyhyesti ja haluaisin vahvistaa tämän. Älkää, älkää suinkaan olko liikaa innostuneita mistään spekulaatioista tai puheista jotka koskevat tätä taukoa. Teidän pitäisi keskittyä siihen, että täytätte kriteerit, mitä tulee Serbian tulevaisuuteen Euroopassa. Jos te teette tämän, niin kaikkien on tunnustettava nämä. Ja Useat aikaisemmat puhujat ovat maininneet tämän kysymyksen ja haluaisin ilman mitään kritiikkiä kysyä, mitä Serbian hallitus tekee Vlatko Mladicin ongelman ratkaisemiseksi. Kiitos. Seuraavaksi Gomez, puolitoista minuuttia. Ministeri, Kiitos myös teidän eh, puheenvuorostanne ja ajatuksestanne viisumivapaudesta. Mutta kysymykset eh, liittyen Kosovon eh, paikallisvaaleista. Kukaan ei odottanut, että te niitä tukisitte, mutta joka tapauksessa kertoisitte paikallisille serbeille, että heidän pitäisi osallistua, koska heitä pidetään muuten panttivankina. Heitä estetään hoitamasta omia asioitaan, ettei te kuitenkaan ole valmiita ottamaan heitä Serbiaan eivätkä he silti kykene osallistumaan Kosovon demokraattiseen hallintaan. Sen vuoksi pyytäisin, te itse sanoitte, että te tiedätte, miten tärkeää tämä on Mladicin ja Radicin luovuttaminen ICClle. Miksi te estätte oikeuden toteutumista Mitrovicissa? Miksi näin teette? eihän tämä palvele oikeutta, eikä varmasti Serbia eikä Kosovan kansalaisia. Voitteko te hyväksyä sen, että Mitrovicissa talous on täysin rikollisella pohjalla? Ei se pitkällä aikavälillä kykene Serbia palvelemaan, eikä varmasti EUta eikä koko Balkania. Grazie, onorevole eh, Gomez. Kiitos, Gomes. Seuraavaksi Pak. Puolitoista minuuttia. Niin, herra ulkoministerien puutena kaikkiin yksityiskohtiin, joista jo täällä puhuttiin, mutta haluaisin viitata tiukasti yhteen asiaan, josta puhuitte aikaisemmin. Ei ole hyväksyttävää, että serbialaiset, joiden kotimaa on Kosovo, jotka asuvat Kosovossa ja se haluavat osallistua vaaleihin, niin heitä, viitataan, heitä verrataan albanialaisiin, jotka auttoivat Milosevicia. Älkää sanoko näin, vetäkää sanon takaisin luonani oli eilen kahdeksan nuorta, jotka sanoivat, että he ovat valmiita vaaleihin, jos äh, to- toimitaan hajautetusti ja haluaisimme, että tämä järjestetään oikein. Ja minusta on täysin väärin verrata heitä niihin ihmisiin, jotka auttoivat Milosevicia. Onorevole Pak, la parola per un minuto. Kiitos. Seuraavaksi vielä minuutti Basetskulle. Valitettavasti enempää aikaa ei ole. Ministru de Externe, aș fi dorit să vă întreb cum sprijină... Olen ihan lyhykäinen, arvoisa ulkoministeri. Haluaisin kysyä, miten te tuette Timokin alueen romaneja ja mitä te olette tehneet tämän alueen romaneiden oikeuksien Äh, huomioimiseksi. Me tiedämme, että Länsi-Serbiassa niin näitä oikeuksia ei äh, hyväksytä. Kiitos, Basescu. Ja vielä toinen minuutin puheenvuoro, Lunacek. Tämä on viimeinen puheenvuoro. Kiitos ministeri, siis kaikella tuellani Serbian integraatiolle Euroopan unioniin ja tunnustaen samalla sen, mitä maanne on jo tehnyt. Haluaisin tehdä hyvin selväksi tämän. Olen parlamentin esittelijä Kosovosta, en Serbiasta, kuten herra Katsin. Sanon poliitikkona, joka kansallisena parlamentaarikkona ei lainkaan ollut tyytyväinen siihen, että YKsta ei tullut päätöslausemaa Kosovosta, eikä tilannetta olisi voitu selkeyttää toisin. Tilanne on se, mikä se on, ja olen pitkälti samaa mieltä ja tuen Rova Pakkia. Olen myös tavannut nämä serbian kosovolaiset ja tosiaan minun teki suuren vaikutuksen se, mitä he tekevät. Kun te sanotte, että ette ole iloisia siitä, että ette voi tukea näitä paikallisvalleja Kosovossa ja sanotte, että olette pahoillanne, että tämä ei ole mahdollista. Politiikassa kaikki on poli- mahdollista, jos on poliittista tahtoa. Mitä teette sitten Serbian kosovolaisille? Siis teillä on yhä mahdollisuus ja haluaisin pyytää teitä. Teidän ei täydy tukea niitä, mutta pyytäkää heitä ottamaan osaa, osallistumaan. Aivan kuten haluatte serbialais kansalaisten osallistuvan omassa maassanne demokraattisesti. Kiitos. Kiitoksia. Nyt keskustelu päättyy. Ja ministeri voi pitää loppupuheenvuoronsa ja vastata näihin kysymyksiin. Uh, Kiitos. Haluaisin aloittaa vastaamalla kysymykseen, johon en vastannut viime kierroksella. Eli tässä on kysymys raja-asiasta Kroatian kanssa. Jonkun verran edistystä on saatu aikaan erittäin hidasta mutta olemme alkaneet keskustella tästä. Emme aikaisemmin ole puhuneet tästä, mutta se, että olemme nyt aloittaneet keskustelut, niin se merkitsee, että on tietysti vaikeaa saada aikaan edistystä silloin, kun aloitetaan tyhjästä. Mitä tulevaisuuteen tulee, niin tämä on hyvin monimutkainen ongelma ja toivon todella, että se voidaan ratkaista Muussa tapauksessa siitä tulee taakka, joka rasittaa muita painopistealueita. Jossain vaiheessa olemme mukana kuitenkin Euroopan unionissa, joten raja-asiat saavat aivan erilaisen merkityksen. Kun olen sanonut tämän ja kun olen käynyt läpi tai kuunnellut tätä keskustelua, käynyt läpi tämän keskustelun rajoista, asiat eivät aina ole täydellisiä eikä niitä käytännössä toteuttaa aivan miltä ne kuulostavat, joten siksi on käytettävä paljon voimia koko asia. Trying and invest a lot of effort in this issue bilaterally with Croatia. Yritämme välttää, että tästä tulisi este. Mitä tulee kahdenvälisiin suhteisiin Kroatian kanssa? Vastasinkin kysymykseen jo, mitä tulee Kroatian pakolaisiin jotka ovat Serbiassa. Tämä on yhä vaikea asia ja tarpeeksi ei ole edistystä saatu tässä aikaan. Toivomme, että tulevaisuudessa kuitenkin saamme aikaan enemmän edistystä. Järjestämme suuren konferenssin pakolaisista helmikuussa Belgradissa. Se järjestetään yhdessä UNHCRn kanssa ja toivomme, että tosiaan komissiokin osallistuu emme vielä ole saaneet komissiolta vastausta, mutta toivon, että Euroopan unioni hyvin korkealla tasolla osallistuu. Tässä ei ole kysymys Kroatia-keskustelusta, siitä keskustelitte jo tänä aamuna, joten en halua käyttää liikaa aikaa Kroatiaan. Mutta mitä tulee paluuoikeuteen sellaisille serbeille, jotka karkotettiin Kroatiasta Storm-operaation aikana 90, vuonna 1995, jolloin 250 000 serbiä työn yli puhdistettiin Kroatiasta heidän paluunsa niihin maan, niihin Serbian osiin, joista heidät, tai niihin, niille paikoille, joista heidät karkotettiin, ei ole ollut tyydyttävä mitä tulee. Me haluamme tosiaan työskennellä jatkuvasti Kroatian ja kaikkien muiden kanssa, jotta voisimme varmistaa sen, että kuka tahansa, joka karkotetaan kodistaan vuoden, 90-luvun no, kaauksen vuoksi, voivat palata täys, painoisinne oikeuksineen eurooppalaisina takaisin kotiinsa ja aion työskennellä Kroatian ja kaikkien muidenkin kanssa tämän ratkaisemiseksi. Monet kysyvät yhä Vladicista ja siitä, mm, ja sotarikollisista epäiltyjä koskevasta asiasta. Mietin, että mitä itse asiassa unohdin sanoa viime kommenteissani. Ehkä tämä vaatii uuden selityksen, kun sanon, että ei ole mitään sellaista, mitä voisimme tehdä, jota jo emme tee. Siis, siis mikä ei ole meidän vallassamme, sehän oli se kysymys. En voi pysty ajattelemaan minkälaista vastausta, vaan etsimme jo, siis joka ikisen neljä millimetrin Serbiasta. Se on osa suurempaa kansainvälistä toimintaa. Jos jollakulla on ehdotuksia, niin meillä on tietysti tapamme ottaa vastaan ehdotukset ja soveltaa ne omaan toimintaamme. Jos tietäisimme, missä Bladits oli tai on, niin hän ei enää olisi vapaalla jalalla. Olen aivan varma tästä. Ja olen varma myös siitä, että kantamme ei tule en muuttumaan niin kauan kuin sotarikoksista epäiltyjä on vapaalla jalalla. Joskus ei ole helppoa löytää sellaista ihmistä, joka on ollut eh, johtoasemassa sotilaana eh, ja joka piileskelee jossain vuoristoalueilla, siis saavuttamattomissa. Siis se on viimeinen vihje siitä, missä Mladic on. Eli viimeiset jäljet hänestä on löytynyt tällaiselta alueelta. Monet eurooppalaiset ja amerikkalaiset yrittävät esimerkiksi löytää Osama Bin Ladenin ja käyttävät kaiken voimansa tähän, mutta eivät ole löytäneet häntä vieläkään. Mekin yritämme löytää sotasyylliset, emmekä aio luovuttaa, koska uskomme, että on oikein, että kaikki saa oman mahdollisuutensa tuomioistuimessa – mitä tulee Bosnia-Herzegovinaan, haluaisin sanoa, että tosiaan haluan torjua kaikilla kunnioituksella kaikki syytteet siitä, että Serbian hallitus tai Serbian viranomaiset suulähetystön välityksellä olisivat työskennelleet viisumivapautusta vastaan. Jos haluatte hallituksen, Serbian hallituksen virallisen kannan, niin olemme sitä mieltä, että Bosnia-Herzegovinalle pitäisi antaa viisumivapaus huomenna ilman mikrofonia. Teidän täytyisi kuunnella meidän virallista kantaamme, eli toivomme, että Bosnia-Herzegovina saisi aivan samat oikeudet. Eli Bosnia-Herzegovinan kansalaiset saisivat samat oikeudet kuin Serbian kansalaiset myös, ja kuten makedonialaiset ja niin edelleen. Ennemmin tai myöhemmin, koska ei olisi mitenkään etujemme mukaan jättää ketään jälkeen. Jos olisi taikasauva, jonka avulla saataisiin tämä tapahtumaan bosnia herzegovina niin kansalaisille huomenna, niin neuvoisin teitä käyttämään sauvaanne katsomatta näihin vertaisarvioihin. Poliittinen tahtomme on olemassa ja olemme valmiita tekemään kaiken mahdollisemme, jotta tämä saataisiin aikaan mahdollisimman pian. Vihaamme että sitä, että syntyisi sellainen tilanne, jossa he eivät ole samassa asemassa. Mitä Bosnia-Herzegovinaan tulee, Serbian politiikka on seuraava – me haluamme, että tämä maa pysyy yhtenäisenä, haluamme, että se vaurastuu ja haluamme, että se vauhdittaa matkansa täyteen integraatioon, että sitä ei jätettäisi jälkijunaan millään tavoin. Tämä on Serbian kanta. Ja se ei varmasti tule muuttumaan niin kauan kuin tämä hallitus istuu. Ja no, mitä Srebrenicaan tulee, haluaisin vielä kerran sanoa, Meillä on ollut tämä kymmenes muistovuotemme, tämän kammottavan teon muistovuosi. Presidenttimme oli siellä ja olin siellä hänen kanssaan. Ja hän tosiaan kumasi uhrien edessä. Hän, on demokra- ja hän sanoi Serbian demokraattisesti valittuna presidenttinä sen, mitä hän ajatteli, ja häntä tuki tosiaan kansa. Ja hänellä oli visio, siis se tuli esiin siinä, mitä hän teki ja mitä hän sanoi. Ja olemme erittäin ylpeitä siitä, mitä hän teki. Emme missään oloissa emmekä millään tavoin kiellä, vähentele tai unohda sitä, mitä se Srebrenicassa tapahtui. Se oli kammottava teko, joka ansaitsee täyden tuomion. Ja toivon, että hyvin pikaisesti voimme siirtyä sellaiseen aikaan, jolloin tämä todella jää taaksemme, kuten monet muut sotarikokset, joita tällä mantereella on tehty ja jotka nyt ovat takanamme, kaikkien meidän takanamme. Mutta emme kuitenkaan halua vältellä vastuutamme ja siksi aiomme tehdä työn, mitä tulee yhteistyöhön Haagin ICCn kanssa. Valitettavasti en voi antaa teille parempaa tai kattavampaa vastausta. Emme, enkä liioin näiden sotarikoksista epäiltyjen osoitteita, mutta voin jättää teille vakuutuksen, että emme aio levätä ennen kuin kaikki on hoidettu. Kun sitten puhutaan EULEX-yhteistyöstä, haluaisin korostaa, että sitoudumme täysin tähän yhteistyöhön. Olen sitä mieltä, että Serbia osoittautuu kaikkein luotettavammaksi kumppaniksi, mitä Euleksiin tulee. Sen omaisuutta ei polteta, serbit eivät ainakaan polta sitä, eivätkä tuhoa sitä. Albanialaiset kivittävät ja tuhoavat polttavat sitä. Mitrovitsassa ja Pristinassa on näin tapahtunut. Mutta olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nähdä asiat oikeassa perspektiivissä. Tilanne Kosovossa on paranemassa huolimatta hyvin vakavista ja syvistä erimielisyyksistä. Näitä on, eivätkä ne tule minnekään haihtumaan aiomme jatkaa osallistumistamme. Tilanne Kosovossa on vaikea, mitä järjestäytyneeseen rikollisuuteen tulee, niin tämä on ehkä yksi pääkaupungeista, mitä Euroopan järjestäytyneeseen rikollisuuteen tulee. Tämä on hyvin valitettava tilanne. Mutta Serbialla ei ole kapasiteettia tehdä mitään tälle, siis muuta kuin mitä on YK päätöslausemassa 1244 ja kansainvälisen yhteisön toiminnassa päätetty. Mitä Mitrovitsaan tulee, haluaisin sanoa myös, että on muitakin Kosovon osia, joissa tilanne on vähintään yhtä paha tai jollei pahempi, mitä tulee järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ihmiskauppaan, kaikkeen inhottavaan toimintaan – joka meidän pitäisi kaiken tavoin yrittää saada poistetuksi maakunnasta. Mitä tulee sitten kirkon omaisuuteen, Serbian, kir, serbialaisiin kirkkoihin Kosovossa? Haluaisin sanoa, että tilanne on erittäin vaikea. haluan sanoa, että tässä on kysymys sellaisista paikoista, esimerkiksi keskiaikaisista luostarista, jotka kuuluvat maailman perintölistalle ja tilanne niiden kohdalla on hyvin vaarantunut ja vaikea parhaillaan Kosovossa. Jotkut ovat saattaneet kuulla Decinin luostarista, joka on yksi vanhimmista ja yksi kauneimmista serbialaisista keskiaikaisista luostareista, jotka kuuluu, joka kuuluu Unescon maailmanperintölistalle. Tässä on kieltäydytty palauttamasta luostarin omaisuutta senkin jälkeen, kun kansainvälinen yhteisö komensi Albanian viranomaisia tekemään tämän. Siis tilanne on ollut hyvin hankala. Haluaisin sanoa jotain, mitä olen sanonut turvallisuusneuvostossa useita kertoja. Esimerkiksi Jakovitsan kaupunki, sen keskustassa oli kirkko, jota ei enää ole. Minne? Mitä sitten kirkolle tapahtui? Se poltettiin ja sitten se poltettu tontti asfaltoitiin. Ja nyt siis siellä missä se kirkko on, niin siis sieltä y, siellä on puisto, eli sen kaikki jäljet on hävitetty. Olen ottanut asian esiin kolme kertaa. Turvallisuusneuvostossa olen ottanut sen esille Unescossa ja otan sen esiin täälläkin. Jos mitä tulee matkal, matkaan kohti sovintoa, se, että tuhotaan ja poltetaan kirkkoja ja sitten asfaltoidaan niiden tontti ja rakennetaan sitten sinne yleisiä puistoja. Se ei ole tapa eteenpäin. Siis tähän kysymykseen haluaisin vastata vähemmän tunnepitoisesti, mutta valitettavasti tämä on ihmisten tunne, mitä tulee kirkkoihin Kosovossa. Monet teistä tietävät, että meillä on hyvin erityiset historialliset ja uskonnolliset tunteet, mitä Kosovoon tulee. Sitten pari kysymystä oli romanialaisvähemmistöstä. Työskentelemme hyvin läheisesti romanialaisvähemmistön kanssa. Ne ovat hyvin läheinen kumppani. Mielestäni yhteistyö on erittäin hyvä ja luottamus serbialaisten ja romanilaisten välillä. Ei pelkästään Serbiassa, vaan myös Romaniassa ja missä tahansa eri puolilla maailmaa. Joten aiomme jatkuvasti työskennellä tiivisti yhteistyössä sen varmistamiseksi, että mikään etninen vähemmistö ei olisi vaikeassa tilanteessa Serbiassa. Mitä etnisten vähemmistöjen suojeluun tulee, Serbia voi väittää olevansa tässä aivan johtoasemassa, mitä demokraattiseen Serbiaan tulee. Katsokaa esimerkiksi Voivodinan tilannetta –